Ehdotan, että aloittelemme. Muutama tekninen te- seikka tulkkausta on kaikilla virallisilla kielillä, lukunottamatta iiriä. No. Ja tietäkäätte, että tämän myös suoratoistona verkkoon puhujien ja osallistujien keskustelut äänitetään. Hyvät jäsenet, hyvät vieraat, hauska toivottaa teidät tervetulleeksi parlamenttivälisen kokoukseen oikeudellisen asioiden ja vetomusvaliokuntien järjestäminä mukanaan Euroopan ja jäsenmaiden oikeusasiamiehet. Toivottavasti tämä on hyvä tilaisuus kaikille keskustella ajatuksista ja hyvistä käytännöistä EU-lainsäädäntöä sovellettaessa. Varmasti olemme samaa mieltä siitä, että täytäntöönpano, soveltaminen EU-lainsäädännön kohdalla on muutakin kuin vain tekniikkaa. Se on avainasemassa unionin demokratiassa. Ja demokratialla on ovat haasteensa, kuten tiedämme, kriisi oikeusvaltioperiaatteessa. Ja kansalaisten luottamus unionin kykyyn täyttää lupauksensa on romahtanut. Eli unionlainsäädännön tehokas täytäntöpano on olennaista, jotta meidän oikeutuksemme ja uskottavuutemme säilyisivät. EU-lainsäädäntöä voidaan käyttää saamaan aikaan kansalaisille kourin tuntuvia tuloksia, kuten myös yrityksille, jos sitä kunnolla sovelletaan käytännössä. Jos ei voida oikea-aikaisesti ja oikein soveltaa lainsäädäntöä, vie kansalaisilta yrityksiltä ne hyödyt, joihin heillä on oikeus lainsäädännön ajalla. Tästä syystä tämän päivän kokous on niin tärkeää, koska meidän täytyy pitää kiinni sitoumuksistamme niin, että poliittiset tavoitteet ja lainsäädännön tavoitteet eivät huku täytäntöpanovaiheessa. Kansalliset parlamentit ovat tässä tärkeässä asemassa eivät pelkästään siirrettäessä osaksi kansallista lainsäädäntöä, vaan myös kun muokataan kansalla, EU-lainsäädäntöä ja päätöksentekoa, kuten viime vuosikymmenen se on kehkeytynyt varsinkin Lissabonin sopimuksen myötä. Ne ovat yhä aktiivisemmin mukana varhaisessa vaiheessa myös, kun EU-päätöksentekoa ja lainsäädäntöä valmistellaan. Poliittisessa vuoropuhelussa kansallisten parlamenttien ja unionitoimielinten kesken, mutta myös kun he käyttävät tarkasteluvaltaansa, kun käydään läpi EU-lainsäädännön sopivuutta toissijaisuusperiaatteeseen. Heidän mukanaolonsa on erityisen tärkeää, koska se edistää legit, legtiki, legitimiteettiä unionin toimissa. Kansallisparlamentit eivät ole kuitenkaan ainoat osallistujat vaiheessa on suuri joukko kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita, kuten myös kansallisia toimijoistumia, jotka noudattavat tätä paikan päällä ja kannetaan yhteisvastuu siitä, että ollaan selkeitä, läpinäkyviä ja näyttöperusteisia lainsäädännössä. Jos lainsäädäntö on selkeää ja ymmärrettävää, niin sitä voidaan myös tehokkaasti täytäntöönpanna kansalaiset ja yritykset helpomminkin ymmärtävät myös omat oikeutensa ja velvollisuutensa – ja myös sitten sitä voidaan oikeuslaitoksessa täytäntöön Eli minä toivon, että tässä tulee mielenkiintoinen päivä, mielenkiintoista keskusteltavaa. Ja pitemmittä puhetta kollega Chakisa puheenvuoron, joka on vetomusvaliokunnan varapuheenjohtaja. You will present Te varmasti esittäydytte. Kiitos paljon. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät puhujat ja osallistujat. On suuri ilo toivottaa teidät kaikki tänään tervetulleeksi eh, vetomusvaliokunnan nimissä. On eh, ilo voida eh, toivottaa kaikki tervetulleeksi tähän kokoukseen, parlamentin väliseen kokoukseen. Kuinka täytäntöön pannaan unionin lainsäädäntöä on aiheenamme tänään puhumme kansalaisten odotuksista. Kansalaiset ovat tuoneet esiin huolensa siitä, että sääntöjä on loukattu tai ei noudatettu. Ja tästä osoituksena monet vetomukset, joita kansalaiset ovat jättäneet. Kun tapaus tutkimusta tarkastellaan, johon palataan tässä aamun aikana, voidaan havaita, että EU-lainsäädäntöä on sellaistakin, johon valiokunta on jätetty varsin paljon vetoomuksia. Vuoden 2014 direktiivillä arvioidaan tiettyjä ympäristöhankkeita, yksityisiä ja julkisia, ja toisena vuoden 2004 asetus ilmaliikennematkustajien oikeudet ja kuluttajaoikeuskysymykset ovatkin juuri asioita, joissa kansalaisten mielestä EU-lainsäädäntöä olisi mahdollista täytäntöönpanna paremmin. Ja näin on tärkeää, että paikalla on kansallisten parlamenttien edustajia, Euroopan ja kansallisia oikeusasiamiehiä ja myöskin asiantuntijatiimi. Ja on tärkeää keskustella todellakin tästä tutkimuksesta. Toivotan teille kaikille oikein hedelmällistä ja hyvää keskustelua. Ja nyt sitten Selin Gauer eh, voi käyttää puheenvuoron. Hän on Euroopan komission varaan pääsihteeri. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille. Minulla on ilo ja kunnia esittää teille muutama alustava sananen näin ennen tätä mielenkiintoista keskustelua. Kuten komission puheenjohtaja Juncker totesi aikanaan, niin unioni on lain unioni. Lainsäädäntöä on sovellettava, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset ja yritykset voivat hyödyntää ja nauttia unionin lainsäädännöstä. Oikea täytäntöönpano varmistaa sen, että oikeuksia voidaan, oikeuksista voidaan nauttia, mutta yhtä lailla nopeasti voidaan myöskin hakea muutosta mahdollisiin rikkomuksiin. Eli meidän kaikkien, ei ainoastaan komission rikkomusmenettelyn kautta, vaan meidän kaikkien täytyy myöskin ruohonjuuritasolla varmistaa, että unionin lainsäädäntöä pannaan oikealla tavalla täytäntöön. Ihan lyhyesti muutama sananen siitä, mitä komissio tekee tähän liittyen. Pari vuotta sitten hyväksyimme tiedonannon, jossa kerrotaan kohdennetusta strategisesta lähestymistavasta. Eli parempi, paremmat tulokset paremman täytäntöpanon kautta. Tiedonannossa lähdettiin liikkeelle yhtäältä siitä, että teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaaksemme unionin lainsäädännön täytäntöön, täytäntöön, täytäntöönpanon, sillä meidän täytyy varmistaa ennakkoon, että järjestelmä toimii eikä yritä myöhemmin korjata virheitä, ja tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja parlamenttien kanssa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyen. Varsinkin direktiivin täytäntöönpanoon liittyen tämä on tärkeää, sillä me haluamme tarjota jäsenvaltioille mahdollisimman paljon toimintavälineitä, jotta jäsenvaltiot tietävät, mitä toimintamahdollisuuksia on tarjolla, mutta yhtä lailla me tarvitsemme toimivaa järjestelmää silloin, kun syntyy ongelmia, eli jos epäillään, että täytäntöönpano on ontunut. Eli ei kannata lähteä käräjöimään asian tiimoilta, koska se vie myöskin paljon aikaa, niin yritämme keskustelemalla jäsenvaltioiden kanssa löytää ratkaisuja näihin mahdollisiin rikkeisiin ja rikkomuksiin. Ja toinen pilari tässä politiikassamme perustuu nopeuteen, eli jos ongelmia ei ole kahdenkeskisin keskustelun voitu poistaa, niin sitten puutumme peliin. Eli meillä on kaksi, neljä välintulon menetelmää. Ensinnäkin, jos transponointi on ontunut tai puuttuu kokonaan, eli direktiiviä ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sitten toisaalta taas, kun jäsenvaltiot eivät toimi tuomioistuimen päätösten mukaisesti. Ja kolmanneksi tapaukset, joissa unionin rahalliset taloudelliset intressit ovat kyseessä. Ja neljänneksi, kun kyse on unionin yksinomaisesta toimivallasta. Siinäpä ne neljä prioriteettia, joita me sovellamme, mutta tiedämme, että kansalaisten ja yritysten kannalta tämä ei ole se helpoin lähestymistapa. Ja tästäpä syystä kaipaamme kumppanuutta kansallisten ja eurooppalaisten oikeus asiamisten kanssa on keskisellä siellä. Yleensä siitä lähdetään liikkeelle ja näin varmistetaan, että valitukset saadaan kaikkien tietoon. Ja yleensä sitä kautta päästään selvittämään, onko kyseessä systeeminen ongelma pitäisikö siihen siis komission puuttua. Eli tästäpä syystä todellinen kumppanuus on tärkeä asia. Vuosi sitten järjestimme ensimmäisen tapaamisen Euroopan oikeusasiamiehen, kansallisten oikeusasiamiesten ja komission yksiköiden edustajien kanssa ja yritimme katsoa, että miten tätä kumppanuutta voitaisiin todellakin virittää. Ja piakkoin vastaavanlaisia tapauksia tulemme järjestämään lisää. Tuomioistuin julkaisi syyskuussa katsauksen tämänhetkisestä tilanteesta. Tämä on mielenkiintoinen katsaus. Tekstissä todetaan hienoin sanakääntein, että mitä on todellakin saatu aikaiseksi komission toimien avulla lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyen. Korostettiin, että komissio on onnistunut priorisoinnissaan – me olemme keskittyneet keskeisimpiin rikkomuksiin. Toisaalta me olemme asettaneet itsellemme tietyt toimintarajat, jotta voimme toimia nopeammin valitusten osalta. Kolmanneksi me olemme pyrkineet vahvistamaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja neljänneksi on kehuttu sitä, että olemme yrittäneet olla suoraan yhteydessä asian osaisiin ja ylipäätään suureen yleisöön olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että tuomioistuin on ollut tyytyväinen toimintaamme, mutta tarkkaan olemme tutkineet myöskin niitä ongelmallisia seikkoja, joihin tuomioistuin viittasi. Ensinnäkin, miten kansalaisten valituksia on käsitelty ja heidän oikeuksiaan on käsitelty. Me olemme vakuuttuneita siitä, että nämä valitukset ovat tärkeitä rikkomusten selvittämiseksi. Tietenkin me seuraamme tilannetta Brysselistä, mutta vaikea on sanoa tarkemmin asiasta jotain, jos me emme saa tarkkaa tietoa näistä itse valituksista. Ja me yritämmekin käsitellä näitä valituksia kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti ja yritämme auttaa heitä, eli sanomme heille, mitä me tarvitsemme, minkälaisia tietoja tarvitsemme. Ja sitten tietenkin yhtenä haasteena on tämä määräaika 12 kuukautta valituksen esittämiselle, mutta tietenkin kyse on myöskin odotuksista. Monesti meidän puoleen käännytään ja sanotaan, että olen kärsinyt unionin lainsäädännön noudattamatta jättämisestä, joten antakaa minulle jonkinlainen korvaus. Mutta eihän komissio sitä tee, vaan kansallinen tuomioistuin sitä päättää, joten tästäpä syystä yritämme jakaa tietoa kansalaisille sen suhteen, että mi, kenen puoleen heidän kannattaisi kääntyä. Ja minä uskon, että tu, oikeusasiamiesjärjestelmä voisi olla oiva lähestymistapa tällaisissa tilanteissa, joissa halutaan esittää valituksia. Toinen asia, jonka osalta tuomioistuin toivoi ö, parantamista, oli avoimuus. Olemme kylläkin siihen panostaneet, mutta selvästi kääntämä ei ole riittänyt. Kansalaiset ovat pyytäneet yhtäältä avoimuuteen liittyen sitä, että he haluavat tietää, mitä me teemme silloin, kun täytäntöönpanotoimiin ryhdytään, minkälaisiin juttuihin ja miten toimimme. Ja me yritämme julkaista lehdistötiedotteita näihin juttuihin liittyen ja julkaisemalla myöskin vuosittaisen kertomuksen yksittäisiin rikkomusmenettelyihin liittyen. Ja myöskin tämän päiväinen keskustelu on oiva tässä suhteessa. Näin voimme tarkastella, mitä on saatu aikaiseksi varmistaaksemme, että saamme palautetta toimimme liittyen. Mutta kansalaisia kiinnostaa myöskin tämä kansallisen tason direktiivien transponointi ja miten tämä tapahtuu eri jäsenvaltioissa. Tähänkin liittyen yritämme viestintää parantaa, jotta kansalaiset näkevät, miten kansallinen parlamentti on pannut täytäntöön direktiiviä, onko menty jopa pidemmälle kuin mitä direktiivissä on vaadittu, ja miten tässä suhteessa taas muut jäsenvaltiot ovat toimineet. Ja me yritämme parantaa toimintaamme, eli lisätä tiedon tarjontaa kansalaisten ja yritysten suuntaan, mutta jotta täytäntöönpano olisi mahdollisimman aukotonta, niin silloin tarvitsemme myöskin kansallisten parlamenttien tukea. Ja yhtä lailla tärkeänä on se, että poliittista keskustelua käydään kansallisella tasolla, eli kansallisissa parlamenteissa. Eli EU-politiikasta on todellista keskustelua käytä, käytävä, ja siksipä olemmekin tyytyväisiä, että me voimme keskustella kansallisten parlamenttien kanssa. Lopuksi korostettakoon vielä kerran, että unionin lainsäädännön täytäntöön täytäntöönpano on meidän kaikkien tehtävä EUn toimielinten kansallisten toimijoiden. Ja kyse ei ole mistään staattisesta tilanteesta. Meidän on jatkuvasti päivitettävä toimintamallejamme tähän liittyen, sillä järjestelmä kehittyy jatkuvasti. Viime viikolla komissio julkaisi tiedonannon sisämarkkinoihin liittyen neuvoston pyynnöstä, koska meiltä haluttiin tietää, että miten voimme poistaa sisämarkkinoiden juohean toiminnan edestä mahdollisesti löytyvät esteet. Monia ehdotuksia on vielä pöydällä, mutta yksi keskeisin ongelma liittyy juuri tähän täytäntöönpanoon unionin tasolla, jäsenvaltiotasolla, tasolla, ja paikallistasolla. Ja siksipä tämänkin päiväinen keskustelu voi olla tärkeässä asemassa hyvän täytäntöönpanon liittyen. Sillä ilman kunnon täytäntöönpanoa järjestelmä ei toimi. Joten mielenkiinnolla jään nyt odottamaan tämänpäiväisen keskustelun tuloksia. Oikein paljon kiitoksia. Thank you, Miss Kova. Kiitoksia. Ja sitten välittömästi puheenvuoron saa meidän oikeusasian naisemme, Rouva O'Reilly, olkaapa hyvä. Thank you very much indeed. Um, and... Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. On ilo olla täällä tänään, kun keskustellaan aiheesta, joka on tärkeä, ei pelkästään eurooppalaista hanketta ajatellen, vaan myöskin kun haluamme ymmärtää demokraattisia haasteita. Ihmiset heidän tulisi voida vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu ja miten lakeja täytäntöön pannaan, kun heidän omasta elämästään on kyse. Tämä on demokrian ydintä. Mutta meidän myöskin on voitava toimia itsenäisesti. Meidän on voitava tuntea, että kohtalomme ei ole muiden käsissä, vaan omissa käsissämme yhteiskunnat ovat enemmän ja enemmän kytköksissä toisiinsa ja teknologia kehittyy ja näin ollen valvonta kasvaa ja tavallinen kansalainen helposti ajattelee, että hän tai kansalliset parlamentit eivät voi valvoa lakeja, jotka heidän maailmaansa hallitsevat. Ei ole yllättävää, että Brexit-kampanjan kannattajat sanoivat take back control, eh, kun eh, kansanäänestyksen valmistauduttiin. Nimenomaan tällä oli poliittista ja sosiaalista vaikutusta ihmisiin. Kun ihmiset ajattelevat, etteivät voi enää vaikuttaa elämäänsä, niin tällöin eh, lakeja valmistelevien tahojen luottamus kärsii, vaikka toiminta olisikin demokraattista valvonnan kapeneminen ja siihen nimenomaan EU-skeptikot e iskevät kritisoidessaan EUta, mutta kyllä kritiikkiä ilmenee muutenkin myös Brysselistä käsin, kun lähdetään liikkeelle siitä, että laitaina laaditaan Brysselistä käsin. Kun päätöksiä tehdään kysymyksiin, liittyen, e, joita sitten ei kuitenkaan sovelleta käytännössä. Ja tähän olen halunnut kiinnittää huomiota. Nimenomaan päätöksentekoa ja sen näkyvyyttä on parannettava. Ja tarkastelin juuri sitä, minkä ja miten vastuullista on neuvostossa päätöksenteko. Ja tätä asiaa nyt tarkastellaan myöskin parlamentissa. Tärkeää, että ihmiset tietävät, eh, mitä tapahtuu lainsäädännössä kansallisesti silloin, jos lainsäädäntöhanke lähtee liikkeelle Brysselistä käsin. EUlla on eri välineitä sen suhteen eh, selvittää kansalaisille, miten EU-lakeja tulee täytäntöön panna 760 rikkomusmenettelyä käynnistettiin viime vuonna komissiossa monien taustalla ihan tavalliset eturyhmät. Oikeudelliset menettelyt voivat myöskin olla tehokas keino. Tämän näimme työntekijöiden oikeuskäsittelyn yhteydessä syyskuussa. Kokemusta tulee hyödyntää ja lähteä liikkeelle siitä, kuinka on mahdollista lakeja nykykomission menettelyn pohjalta, mutta myös kansalaisaloite on väline, vaikkakaan sen koko potentiaalia ei ole vielä hyödynnetty. Myöskin oikeusasiamien toimistolla on merkityksensä. Olemme siltana kansalaisten ja hallinnon välillä. Teemme yhteistyötä myöskin e, eurooppalaisen verkoston kanssa ja pyrimme rakentamaan siltoja näin ollen myös kansalaisiin silloin, kun e, näillä ongelmilla on EU-ulottuvuutta. Pyrimme myöskin rinnakkaisiin tutkintoihin silloin, kun kyseessä on tilanne, joka liittyy sekä eurooppalaisen kuin myöskin kansallisen lainsäädäntöön tietäneet, että Lissabonin sopimus mahdollisti sen, että kansalliset parlamentit voidaan huomioida EU-prosessissa. Ne ovat löytäneet oman paikkaansa esimerkiksi direktiivien täytäntöönpanon liittyen ja myöskin keltaisen kortin menettelyyn liittyen. Ja olko <clears throat> sun hallinto on tässä myöskin tärkeässä roolissa. Tarvitaan lisää konkretiaa ja varmasti ö, No, tarkastelette myöskin näitä lakihakemuksia, pelkkiä lakien valmisteluvaiheita. On erittäin tärkeää, että kansallisesti voidaan vaikuttaa ja kansallisten parlamenttien ja kansalaisten tulee voida tuntea, että vaikuttamisen mahdollisuuksia on. Näistä kysymyksistä on vain lisättävä tietoisuutta. Ja kun kansalaiset tai kansalliset parlamentit pyrkivät vaikuttamaan, niin nämä ponnistukset on otettava vakavasti. Kansallisten parlamenttien on oltava todellisia toimijoita tärkeänä linkkinä tässä kansalaisten ja EU-toimielinten välillä. Kansalaisaloite tässä asiasta yhtenä esimerkkinä. Kannattaa myöskin tarkastella sitä, minkälaisia eh, aukkoja on odotusten välillä ja sitten varsinaisten toimien ja toteutuvien asioiden välillä jos tarkastellaan eh, oikeutta veteen tässä ensimmäisenä toteutuneena kansalaisaloitteena, niin eh, totta kai tässä nimenomaan eh, ongelmana oli se, että kesti varsin kauan ennen kuin varsinaisiin oikeudellisiin vaikutuksiin päästiin. Sitten on katsottava, mitä ja miten voidaan tarkastella kansalaisten eh, toiveita sen suhteen, miten vaikuttaa päätöksenteko- ja lainsäädäntömenettelyihin mutta liikkeelle on lähdettävä kuitenkin tietoisuuden kasvattamisesta. Kansalaisten ja parlamentin edustajien tulee tietää, miten saada ääni, oma ääni kuulumaan. Ja nyt haasteena on todellakin se, miten katsoa, että EU-vastaiset äänet eivät ole ainoa ääni, e, joka kuuluu. Kiitos eh, mielenkiinnostanne ja jään odottelemaan varsin mielenkiintoista keskustelua ja kokouspäivää. Siis, eh, Kiitos tästä innoittavasta alustuksesta. No niin, voimme mennä ensimmäiseen paneeliin, joka keskittyy saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä täytäntöönpanoon ja soveltamiseen. Ensimmäisessä paneelissa keskitytään muutamaan tapaukseen saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja minkälaisia välineitä meillä on liittyen juri- ja petivaliokuntien toimialaan. Näissä tapaustutkimuksissa nähdään, mitä vaikeuksia on ollut saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja täytäntöönpanossa me keskitymme haasteisiin ja tapoihin antaa parlamentille lisävaltaa, että oikea-aikaisesti ja kunnolla voidaan täytäntöönpanoa EU-lainsäädäntöä. Ensimmäisenä tässä toteaisin, että tämä on merkittävä virstan pylväs. Tämä on nimittäin ensimmäinen väline, jolla voidaan saada aikaan sovittelua kauppa- ja siviiliasioissa. Eli mitä me olemme ponnistelleet sen puolesta, että on oikeutetarolla vielä joustavammin osana EU-politiikkaa luoda yksi oikeuden alue. Tämä sovitteludirektiivi on tärkeä väline myös edistettäessä riita-asioita välttävää kulttuuria Euroopassa niin, että voitaisiin päästä eroon jumista tuomioistuimisissa. Oikeutta täytyy tarjota kansalaisille ratkaisemalla nämä riita-asiat ilman korkeita tuomistun kuluja ja pitkiä oikeudenkäyntejä. Usein ne liittyvät nimenomaan oikeudenkäynteihin tuomioistuin käsittelyssä. Direktiivi myötä saadaan monia etuja, säästetään aikaa ja kulua ja varsinkin sitä voidaan räätälöidä asianomaisten tarpeisiin. Sitten sovitteludirektiivin hyväksymiseen oikeudellisten asioiden valiokunta on seurannut saattamista osaksi kansallista lainsäädäntötäytäntöönpanoa kuulemisiin, työpajojen tilamoilla myös tutkimuksia ja selvityksiä. Viime vuonna me hyväksyimme myös täytäntöönpanokertomuksen mietinnön Eli selvitti, minkälaisia vaikutuksia tällä on ollut kansalaisen yrityksiin voimaantulon jälkeen. Meidän valiokuntamme seurannassa kävi ilmi, että direktiivi on ollut menestyksekäs lisäämällä tietoisuutta kautta Euroopan unionin niistä hyödyistä, joita sovittelusta koituu. Mutta täytäntöönpano on kovin kirjavaa. Siksi me esitimme useita suosituksia jäsenvaltioille, jotta vahvistaisivat omia ponnistelujaan ja edistää sovittelukäyttöä. Tästä keskustellaan myös tapaustutkimusten yhteydessä, mutta ensin toivotan tervetulleeksi Maria Jose Martinet Klisessian. Hän on lainsäädäntöasioiden johtaja oikeudellisessa yksikössä. Kiitos, että tulitte tänne. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, aluksi kyllä täytyy sitä pahoittelut juriskonsultin poissaolosta. Hän on oikeus tuomioistuimessa ja siksi ei pystynyt tänne tulemaan. Ja sikälikin vahinko, että oikein yksikön on ollut myös tapausta tapahtuma valmistelemassa. Nimittäin tämä, tämän päivän aihe on äärimmäisen tärkeä parlamentille ja meille myös todellakin oikeusyhteisössä, kuten Euroopan unionissa, kysymys lainsäädännön täytäntöönpanosta on keskeinen myös suhteessa oikeusvaltioon. Totta kai on kyse myös eri tahojen noudattamisesta, jos julkisella taholla ei pystytä takaamaan oikeudenkäytön tehokkuutta, oikeusvaltiota ei ole olemassa kerta kaikkiaan. Mutta Euroopan unionin oikeus on luonnostaan hauras, jos näin voidaan sanoa, ajatellen se täytäntöönpano ensinnäkin, koska se on tulosta vuoropuhelusta 28 erilaisen oikeusjärjestelmän ja kulttuurin välillä. Ja että me olemme hyvin hajautettu järjestelmä. Meillä ei ole toimipanovaltaa juurikaan, eli jäsenvaltiot ja harttoille pannaan sitten oikeuden toteuttamisen tehokkuus. Tämähän tarkoittaa yhtäältä, että kansalliset parlamentit ovat myös mukana, kun EU-lainsäädäntöä saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos ei ole kyse suoraan sovellettavasta muusta kuin direktiiveistä, mutta totta kai julkishallinto on mukana siinä, kun täytäntöönpano sovelletaan EU-oikeutta. Saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä on useita vaikeuksia. Ensinnäkin erilaiset ajattelutavat perustuen eri oikeudellisiin kulttuureihin ja järjestelmiin, mutta myös on erilaisia menettelyjä siltä osin, miten parlamentit ovat mukana ja missä määrin parlamentit ja hallinto on mukana. Sitä paitsi tähän liittyy toinenkin ilmiö, joka on huolettanut meitä paljon. Se, että pannaan päälle vielä alkuperäiseen säädökseen kansallisessa käsittelyssä jotain muuta. Eli ylisääntely. Jos ajatellaan tätä suoraa soveltamista, jos ei tarvita saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, on erilaisia tulkintoja, hallinnollisia käytäntöjä. Eli kaiken kaikkiaan EU-lainsäädäntö törmää puutteeseen yhdenmukaisuudesta. Tämän päivän ohjelma varmasti auttaa meitä paneutumaan paremmin myös konkreettisiin esimerkkeihin näissä tapauksissa. No niin, mitä mielenkiintoa parlamentilla olisi unionissa käsitellä aihetta? Euroopan unionissa komission tehtävänä on valvoa lainsäädännön soveltamista. Lainsäätäjät ovat mukana ja ovat kiinnostuneita myös siitä, kun on kyse komissaaritusta valvonnasta eli kun valvotaan myös komission toimintaa, mutta se, että voidaan taata oman toiminnan tehokkuus, toisin sanoen tarkoituksena on parantaa lainsäädäntöä ja siksi lainsäätäjien täytyy olla myös valppaana ja tietää, mitä tapahtuu prosessin päätteeksi. Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen on, on ollut merkittävänä kohteena myös toimintaryhmän sopimuksessa liittyen parempaan lainsäädäntöön. Tavallaan Euroopan unionin lainsäätäjät hyväksyvät sen, että heitä myös arvioidaan lopputuloksen perusteella. Eli siksi on käynyt aivan ilmeiseksi, että lainsäätäjien kesken tarvitaan yhteistyötä, mukaan lukien myös kansalliset parlamentit. Johtuen nimenomaan kans- saattamisesta osakin kansallista lainsäädäntöä, mutta kun kansalliset parlamentit myös kansallisella tasolla valvovat toimipanovaltaa. Mutta totta kai tämä on kansallisten oikeusasemiesten miesten aisia. Omassa toiminnassaankin he jatkuvasti törmäävät näihin yhteisiin oireihin, joita syntyy EU-lainsäädäntö sovellettaessa kansallisesta lainsäädännöstä tai suorasta soveltamisesta. Toisin sanoen lopuksi ehkä ennakoin jo joitakin päätelmiä tämän päivän päätteeksi. Minä uskon nimittäin, että meidän on nyt sitten tämä seuraava kysymys. Pitäisikö meidän institutionalisoida joitakin yhteistyömuotoja käyttäen rakenteellista hannollista yhteistyötä, esimerkiksi tätä jo onkin, muun muassa mukaan lukien oikeusasiamies tai niin, että käydään poliittisella tasolla keskustelua yhteistyöstä kansallisten parlamenttien sopimuksessa on pöytäkirja yksi ja siellä on kahdeksan artiklaa, joka tarjoaa mahdollisuuden luoda rakenteita parlamenttien välistä yhteistyötä varten pysyvältä pohjalta. Esimerkiksi rahoitus, vakaus, ulkoasiat ja Europol ovat esimerkkejä tästä. Eli ehkä voin esittää tämän kuuntelijoiden harkittavaksi jatkoa varten. Kiitos. Merci Kiitoksia kovasti tästä ehdotuksesta. Se saattaa olla meillä tässä johtotähtenä päivän aikana. Ja sitten seuraavaksi kaksi, me menemme äh, pariin tapaustutkimukseen. Ensinnäkin kauppa- ja siviilioikeudelliset asiat. Professori Giuseppe De Palo saa puheenvuoron tässä. Hän tulee vaihtoehtoiseen rinnanratkaisuun lain oikeuden piiristä Yhdysvalloista, Mitchell Hamlin School of Lawsta. Teillä on 15 minuuttia, olkaa hyvä. Tell from the title I decided to... Kuten otsakkeesta näkyy, niin ajattelin mennä suoraan asiaan. Varttitunnissa yritän selittää teille, miksi mielestäni direktiivi on epäonnistunut. Se on ollut sinänsä tärkeää, mutta me olemme vielä kaukana varsinaisesta tavoitteesta. Miksi näin kävi ja mitä unioni ja jäsenvaltiot voisivat tehdä ratkaistaakseen nämä ongelmat? Joissakin piireissä vuoden 2008 direktiiviä on pidetty paradoksaalisena ja viidestäkin syystä. Ensinnäkin, että sovittelusta on paljon puhuttu, sitä on ylistetty, mutta kymmenen vuotta on kulunut ja vain ehkäpä alle yksi prosentti kaikista äh, riidoista sovitellaan sovittelun menettelyn kautta. Eli ykkösartikla, siellähän peräänkuulutetaan sovittelua ja peräänkuulutetaan tasapainosta lähestymistapaa sovittelun ja riitojen ratkaisun välillä oikeusteitse pitäisi löytyä, mutta näin ei todellakaan ole. Ja kuten kollega Delvo totesi, niin vuonna 2014 Euroopan parlamentti esitti selvityksen kustannuksista, jotka lankeavat yrityksille ja kansalaisille tästä sovittelusta. Tätä pidettiin huomattavana, vaikuttavana lukana, mutta Silti Eurostat piti lukua noin 20-40 miljardin luokkaa olevana summana. Eli tämä aiheuttaa melkoisia paineita oikeusjärjestelmälle ja harva tietää, että yksityisoikeudellinen järjestelmä ei saa rahaa näiltä jotka ovat oikeudenkäynti- tai riita-asiassa mukana, ne maksavat yleensä 25 prosenttia, 75 prosenttia tulee rahoista, jotka eivät ole asianosaisia tässä riita-asiassa. Sitten on olemassa vielä tällaisia piilotettuja kustannuksia. Tämä on synnyttänyt uudenlaisen ikään kuin teollisuusalan kaikki järjestöt, yritykset joutuvat laajentamaan toimintakenttäänsä saadakseen uusia asiakkaita, ja tämä tarkoittaa sitä, että konflikti ei vaan kasvaa entisestään. Yleensä mennään käräjille tai jätetään asiat kokonaan omaan onnensa nojaan. Ei haluta lähteä kärjoimaan laisinkaan. Joten tämä tarkoittaa sitä, että jokin on mennyt järjestelmässä pieleen. Ja mitä tulee tähän paradoksiin, niin osittain ongelma on ratkaistu yhdessä jäsenvaltiossa ja läheisessä valtiossa Turkissa. Italia on vuodesta 2013 mm, toteuttanut parikymmentä kertaa enemmän sovitteluratkaisuja kuin muut. Ja viralliset tiedot ovat osoittaneet, että juttujen määrä on laskenut noin 30 prosentilla. Ei tarkoita, en tarkoita tällä sitä, että sovittelu ei käytettäisiin enää laisinkaan, mutta kiinteistöalalla uuden lainsäädäntötekstin käyttöönoton myötä sovittelun määrä on kasvanut lähes 50 prosentilla. Lähes kaikissa tapauksessa käytetään kaikkea muuta kuin sovittelua, eli kyse ei ole siitä, että italialaiset olisivat nyt innostuneet sovittelusta. Sama pätee myöskin Turkiin. Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi laki, joka perustuu italialaisen malliin. Pari tuhannesta sovittelutapauksesta on siir- syntynyt lähes 200 000 ja onnistumisprosentti on 60 prosentin luokka ja Turkin lainsäätäjä yrittää ottaa käyttöön samanlaisen mekanismin kaikissa kauppa-alan riitatapauksissa. Mitäs tämä on-off open close switch käytännössä tarkoittaa? Se on ikään kuin sovittelun aloittava järjestelmä maa, jossa järjestelmä ei ole juurikaan käytetty, niin sovittelu ei vaadi oikeastaan mitään muuta kuin, että he pyrkivät ratkaisemaan asian sovittelun kautta. Eli opt-in-järjestelmää on käytettävä. Mutta Italiassa, Turkissa ja muualla järjestelmä on päin vastainen, eli opt-out. Eli asianosaisten pitää tehdä kaikkensa tavataakseen ja sitten voivat päättää, mitä tehdään. Sovittelu ei tarvitse toteuttaa kaiken kokonaisuudessaan, mutta ainakin pitää yrittää. Parhaiten tämä kuvastuu tästä, eli mitä tarkoittaa opt-in ja opt-out järjestelmä. Johnson ja Goldsteinin vuoden 2013 Safe Life-tutkimus on osoittanut, että tutkijat yrittivät selvittää, että elinten luovuteen suostumukseen liittyviä vastauksia – ja tässä näkyy selvä ero. Joissakin maissa tämä suostumus oli lähes jokaiselta saatu, toisil, toisissa maissa taas ei juuri keneltäkään. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Saksassa ihmisten piti kerjoittaa mustavalkoisella suostumuksensa luovuttaa elimensä. Mutta näissä muissa maissa tilanne oli aivan täysin päinvastainen. Eli näissä maissa, jotka on merkattu sinisellä, niin oli olemassa lomake, jossa piti vain ruksia kohta, että haluaako luovuttaa oman, ö, omat elimensä vaiko ei. Eli tässä tämä ero opt-in ja opt-out järjestelmien välillä. Ja nämä Kaksi metodologiaa ovat tärkeitä, kun ajatellaan, miten ihmiset tekevät päätöksiään, varsinkin kun eivät tiedä, mikä, mitä tuleman pitää. Vuonna 2002 taloustieteen Nobel-palkinnon saaja selitti rajalliseen rationaalisuuteen liittyvän tilanteen. Tämä liittyy myöskin sovitteluun, sillä meillä on mahdollisuus hyväksyä joku varma asia tai lähteä käräjöimään tietämättä, mitä loppujen lopuksi saamme. Ja Richard Taylor sai viime vuonna Nobelin palkinnon ja hän työskenteli myöskin samaiseen aiheeseen liittyen, eli tähän epärationaaliseen käyttäytymiseen. Ihmiset tai suurin osa ihmisistä toimivat sen yleisen toimintakaavan mukaisesti, vaikka muitakin vaihtoehtoja olisi tarjolla. Eli meidän ratkaisumme on se, että ihmisille pitäisi antaa ikään kuin jonkinlaisia virikkeitä toimia tietyllä tavalla, koska muuten he eivät ainakaan lähtökohtaisesti niin tekisi. Ja tämä analyysi osoittaa, minkälaisia ongelmia tähän vuoden 2000 direktiiviin liittyen. Eli mielestäni tässä on olemassa kaksi ongelmaa. Eli ensinnäkään direktiivi ei tarjoa opt-out-vaihtoehtoa, vaan jäsenvaltiot voivat tarjota tällaisia mahdollisuuksia, mutta direktiivissä ei myöskään sanota, että miltä tällainen opt-out-mekanismi voisi näyttää, kauanko sovittelu kestäisi, mitä se maksaisi ja niin poispäin. Lainsäätäjän ongelmana oli se, että ei katsottu tätä kokonaiskuvaa Jos vain olisi ollut järkeviä ja annettu todellakin vaihtoehtoja, niin vaihtoehtoista järjestelmääkin olisi haluttu käyttää. Ihmiset olisivat varmaankin ymmärtäneet, mitä hyötyä siitä on. Ja jo aikojen alussa todettiin, että vaikka tiesin, että parempaa on tarjolla, niin tartuin kuitenkin siihen huonompaan vaihtoehtoon. Ja jos toimittaisiin järkevällä tavalla, me emme tarvitsisi liikennevaloja, poliis, liikennepoliisia, turvavöitä, kypärää ja niin poispäin. Pari vuotta sen jälkeen, kun direktiivi astui voimaan, niin tuomioistuin pyrki korjaamaan direktiivin ongelmat. Nämä ovat suoria lainauksia vuoden 2010 Alessini jutusta. Eli jos haluamme, että järjestelmä toimii, sen pitää olla ö, pakollinen. Tämä on siis tuomioistuin lausuma. Niin ikään se totesi, että näiden parametrien pitää olla tehokkaita ja veden pitäviä. Niiden pitää toimia ja suhteellisen alhaisin kustannuksin. Mutta empiirinen tutkimus on osoittanut sovitteluun liittyen että tuomioistuimen päätös on johtanut siihen, että tämä Euroopan parlamentti on lähtenyt muuttamaan artiklaa 5.2. Ja nyt on nähtävissä myöskin tämä vaatimus, että sovittelu ei tarvitse toteuttaa, mutta ainakin tapaaminen pitää järjestää. Ja kyse on myöskin äh, ilmaisesta järjestelmästä ja opt-out on myöskin helppo toteuttaa. Vuonna 2016 direktiiviä lähdettiin korjaamaan mutta kuten tiedätte, vuonna 2017 parlamentti päätti uudemman kerran, ettei tätä lähdetä muuttamaan, eli direktiivi pysyi ennallaan. Ja tämä taas tarkoitti sitä, että parlamentti antoi, ei antanut kansallisille parlamenteille ohjeistusta sen suhteen, miten sovittelu pitäisi toteuttaa. Ja tämä on johtanut lainsäädännöllisiin ongelmiin. Laki on ollut aika lailla opt-in painotteista tai sitten ongelmallista siitä syystä, ettei opt-out-järjestelmä toiminut toivottulla tavalla. Muun muassa Romanian korkein tuomioistuin on joutunut asiaa käsittelemään parinkin otteisiin ja kuvitelkaapa, mitä tapahtuu sellaisessa maassa, jossa tuomioistuimen yksinkertaisella päätöksellä kokonainen teollisuuden ala poistetaan markkinoilta. Monet ovat tätä selvitystä olleet tekemässä ja auttamassa minua, ja siksi halusin heidän nimetkin tässä näyttää. Ne teistä, jotka jäävät tänne, niin toivotan teille onnea ja menestystä. Toivottavasti seuraavalla kerralla ei käy samalla tavalla, että tätä järjestelmää ei ole lähdetty korjaamaan, vaan että todellakin muutoksen on saatu aikaiseksi ja tuloksellisesti. Kiitoksia. Kiitoksia professori vakuuttavasta vertoomuksesta. Ja nyt avaamme keskustelun kysymyksiä varten yleisöltä. Ehkä ei vain kysymyksiä, vaan kommenttejakin, esimerkkejä siitä, miten sovittelu toimii hyvin tai huonosti jäsenvaltiossa. I, I don't see... En näe puheenvuoropyyntöjä. Maria haluaa kommentoida. I would like to, to... Minä haluan, haluaisin kommentoida, koska unionin lainsääntäjä epäonnistui antaa, antaa ohjeita. Sovitteludirektiivi oli aika omituinen ja vaikea säädös. Nimittäin kun unioni aloitti tämän prosessin, hyväksyä direktiivi. Siihen meni vuosi kaupalla. 2000 nurkilla Brysselissä aloitettiin ensimmäinen valtoinen kirja ja niin edelleen. Ja voimaantulo oli muistaakseni tai saattaminen osaksi lainsäädäntöä 2012 vasta taisi päättyä. Eli ensimmäinen ongelma onkin, että sovittelu ei ollut olemassa jossakin sen valtioissa – kun sovitteludirektiivi hyväksyttiin. Euroopan parlamentti ei ollut yksimielinen ollenkaan tämän säädöksen kohdalla. ongelma nimittäin tuli vastaan. Sovitteludirektiivihän perustuu sisämarkkinaoikeusperustaan, ei mihinkään muuhun. Eli toisin sanoen siinä yhdenmukaistetaan jotain, jota ei ole olemassa. Se oli hankalaa se tämän kommentin halusin esittää, koska se selitti aika paljon myös niitä vaikeuksia, joita sovitteludirektiivillä on ollut ja yhdenmukaisuuden puutetta saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Um, okay, now it's okay. Fail was intentionally intended to catch you. Olette ihan oikeassa. Prosessi lähti liikkeelle 99 Tampereella. 2004 ehdotus esiteltiin ja sitten 2008 hyväksyttiin. 2007 olin täällä e, vuosi ennen e, hyväksymistä puhumassa. 1995 mm, e, käynnistin välittelyn. Ja tuolloin oltiin kovin innostuneita eurooppalaisessa lainsäädännöstä. Sanoin, että tämä ei ehkä toimi. Olin kuin joku, joka menee juhliin ja sitten kaikki ovat innoissaan ja minä tulen ja sanon, että mennään toisen, toisiin juhliin, mutta minä yritin ikään kuin sanoa, että pysytään nyt tässä eikä yritetä mitään muuta. Eurooppalainen lainsäädäntö ja kyllä piti mielessäni ja ymmärsin, mikä toimisi, mikä ei. 1993 käynnistettiin lainsäädäntö Italiassa, Ranskan lainsäädäntö 1994. Ja tiedettiin kyllä, mihin markkinapohjasti pyritään, ja se oli ihan ok, ei kukaan ole täydellinen, senhän tiedämme. Mutta 2008-2018 parlamentti sitten lähti tarkastelemaan tätä, mutta aikataulu oli liian tiukka. 2014-2016 näitä vuosia on tarkasteltava, jos haluaa tarkastella, mitä Tampereen 99 päätökset ovat poikineet. Eli muutos ei tule tietenkään siitä, että ihmisten ajattelu muuttuisi, vaan siitä tehdään oikeanlaisia valintoja lainsäädännössä lainsäädännön hienous liittyy nimenomaan siihen, että nyt annetaan tällaisia koeaikoja. Ei sanota, että tämä on loppuratkaisu, sanottiin, että kokeillaan, otetaan opt-in, mutta mahdollistetaan myös opt-out-vaihtoehto. Joissain maissa, kuten Australiassa, on opt-in-malli käytössä, joillain sitten opt-out-mallia. Näin samankin kulttuurin sisällä voidaan vertailla näiden kahden keskinäisiä vaikutuksia. Ja sitä tarkoitin tällä, kun sanoin fail, ja kun sanoin, että 50 prosenttia, eli vedetään tässä nyt vähän takaisin. Kuka muu kuin te Selitit tätä paljolti myös kansalaisten psykologialla. Niin onko täällä selitys myös meppien psykologialle? Miksi vastoin parempaa tietoa päätettiinkin näin? Minulla taitaa olla. Yksi kollegoistanne, kun ensi kertaa puhuin täällä monia vuosia sitten, niin että käytin vaatia sana tai vaadittu ponnistelu. Puhuin pakollisuudesta. Hän totesi varsin hyvin muistaa, en sano nimeä toki, että minä olen oikeistopuolelta ja minä en halua mitään pakollista. Minä en halua mitä sanotte. Moni parlamentin jäsen ja jumin siinä, että pakollinen on pahasta. Jos katsotaan 5.2 artiklaa, niin vaikuttaa siltä, että se tarjoaa ajatuksen, että jos sovittelu on vaadittu, että se olisi huonosta. Jos Muistatte, että jäsenvaltiot voivat itse valita vapaasti, kunhan että tarjotaan oikeutta esteettä. Voidaanko ajatella direktiivi, joka ei sitten tätä anna jäsenvaltiolle mahdollisuutena? Tämä ajatus siitä, että, että se on kovin riskaabelia, että niin, sovittelu oli siis tabuasia. Alankomaitteen arvostettu kollega puhuu heimolaisuudesta. Aina kun puhutaan jostain, jota pitää vaatia, niin tulee kaksi heimoa. Yksi puolesta, toinen vastaan. Teidän näkemänne ehdotus oikeastaan nimenomaan tekee niin kuin saarnaammekin. Se on sovittelua kahden heimon välillä. Yhtäällä on tietoa osoittajan kautta linjan, että sovittelu täysin vapaaehtoisena järjestelmänä ei toimi, ei ole toiminut missään päin maailmaa. Jos joku voi väittää vastaan, niin kertokaapa. Eli se ei toimi. Toisaalta ei me voi velvoittaa ihmisiä sovittelemaankaan. Eli ei niin tehdä vaan jotain sieltä väliltä, eli pyritään saattamaan ihmiset ponnistelemaan yhdessä. Ja sitten seurataan, että ihmiset joutuvat ainakin ponnistelemaan tietyllä hinnalla. Kuinka paljon on soviteltu vuodessa, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat, mitä ihmiset sanovat, mitä juristit sanovat. Alun perin juristit ovat kovasti vastaan joissakin maissa, kun vastalause oli lagon mittaista Argentiinassa, Italiassakin seitsemän vuotta sitten, niin asianajajat ovat nyt sitten vahvimpia sovittelun puolustajia. Eli vastarintaa kyllä tulee, poliitikot pelkäävät, tarttuu johonkin uuteen, mutta kun mietitään tarkkaan, mitä muut maat tekevät, niin se selvästi antaisi osvittaa siitä, mikä on tehtävissä, mitä kannattaa kokeilla ja ainakaan mikään ei toimi. Ro- rohkeutta ja vähän silmäilee ympärille muihinkin malleihin? Se on minun vastaukseni. <laughs> I don't want to transform that in a dialogue, but uh, I suppose I was in, the, in this side of the, of the table. 2007 äh, uh, olin täällä mukana, kun asioita tarkasteltiin ja ei minua järkyttänyt äh, tämä sana epäonnistuminen – olen samaa mieltä tästä mahdollisesta analyysistä. Ja tämän vuoksi sovitteludirektiivi onkin. Se on esimerkki eh, säädöksestä, joka ei ole välttämättä kovinkaan hyvin toiminut tai jollain tavalla se kyllä eh, toimii eri jäsenmaissa, mutta soveltamisen erot, jotka grafiikassanne osoititte, näyttävät sen, että eh, mistään yhtenäisestä menettelystä ei todellakaan voida puhua. Emme ole onnistuneet harmonisoimaan samalle tasolle eh, näitä kysymyksiä silloin, kun sovittelusta puhutaan. Tähän lopputulemaan tässä nyt vain päätyy. En tiedä, oletteko asiasta yhtä mieltä kanssani. No olen ristiriidassa itseni kanssa, olen samaa mieltä. Sovittelumalli, joka toimii, ei ole samanlainen kuin direktiivi. Italian lainsäädäntö pohjautuu direktiiviin ja Kreikan laki, joka nyt on keskeytetty, on ottanut mallikseen Italian ja tässä taustalla aina direktiivi. Ongelmana se, että direktiivi on ollut niin vähän direktiivimäinen, ja näin ollen antanut liikaa pelivaraa lainsäätäjille. Jotkut ovat olleet vähän liian varovaisia, jotkut liian eh, hyökkääviä, eikä ole löytynyt hyvää keskitietä. Toivottavasti lainsäätäjät olisi ollut parempi, että olisivat eh, tienneet, kuinka mennään löytää tämä oikea polku. Ja nyt kun kymmenen vuotta on vierähtänyt, voidaan varmasti sanoa, että epäonnistuttiin. Mutta kuitenkin direktiivi osoitti tehokkuutensa myös, mutta siihen meni pitkään. 2013 laki Italiasta saatiin eh, sen jälkeen, kun oli ensin eh, perustuslaillisesti asiasta kiistelty kolmisen vuotta ja sitten vihdoin viimein, kun puolesta vastaan argumentti oli, että löytyy keskitie. Ja jotain tämän tyyppistä esitin myöskin, eh, kun direktiivistä puhuttiin, ja jos tälle tielle olisi menty, niin ei olisi jouduttu näihin ongelmiin ainakaan näihin perustuslaillisiin eh, ja tuomioistuin käsittelyihin. Eli direktiivi oli to, olisi toisenlaisena ollut tehokkaampi. Tästä varmasti voimme molemmat olla yhtä mieltä. So if se... Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, minä mielelläni kuulisin jäsenvaltiolta, miten sovittelu on koettu jäsenvaltioissa. Mutta kukaan ei ole valmis kertomaan. Pidetäänpä tauko siis. Tähän päättyy nimittäin ensimmäinen paneeli. Ja seuraava liittyy julkis- ja yksityishankkeisiin ympäristötiimoissa. Anteeksi. Mutta herra Chucky on puheenjohtaja. Hän on nyt äänestämässä. sitten pahoittelen hänen puolestaan. Hän joutuu valiokunnassa äänestämään ja hän palaa 10 minuutin päästä. Pidetäänpä lyhyt tauko. Okay, thank you.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 So... No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, nyt on varmasti aika jatkaa päivän kokousta. On etuoikeus toivota tervetulleeksi rouva Martta Majesteros. Toivottavasti ääntämykseni ei mennyt ihan pieleen. Tervetuloa rouva. Hauska tavata teidät täällä tänään. Hän on oikeustieteellinen neuvonantaja konsulttiyrityksessä Brysselissä. Hän puhuu saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanosta 2014 direktiivin osalta, sillä arvioidaan joitakin julkisia yksityisiä ympäristöhankkeita. Kiitoksia kovasti tulostanne. Teillä on aivan rajattomasti aikaa. 20-30 ehkä enimmillään kuitenkin, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitos, kiitos mahdollisuudesta kertoa siitä, miten vuoden 2014 eh, direktiiviä on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Alustuksessani haluan hieman kertoa tärkeimmistä elementeistä, jotka liittyvät tähän ja joihin parlamentin on syytä kiinnittää huomiota. Ja näihin seikkoihin on syytä kiinnittää huomiota tulevina vuosina. Ensinnäkin 2014 direktiivi astui voimaan, mutta jäsenmaiden on kuitenkin saatettava sen säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Takaraja oli 2017 tälle. Euroopan komissio tällä hetkellä tarkastelee tilannetta jäsenmaiden lainsäädännöllisten esitysten tilannetta. Ja on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti huomioiden eh, oma roolinsa EU-lainsäädäntötekstien eh, valvojana kiinnittää huomiota tilanteeseen <clears throat> ja siihen, mikä on näiden avain- ja tärkeimpien elementtien tilanne, onko ne sopivasti saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä jäsenmaissa. Direktiivi tämän lisäksi myöskin olettaa, että kuuden vuoden välein lähtien liikkeelle 2017 toukokuusta raportoidaan raportoidaan siitä, minkä tyyppistä tietoa liittyy direktiivin täytäntöönpanoon. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden on kerättävä tietoa sillä jäsenmaiden tulee nämä tiedot esittää komissiolle. Ensinnäkin määrälliset tiedot siitä, kuinka paljon arviointia jäsenmaatasolla on tehty, mitä tietoja on kerätty, kuinka kalliiksi näiden kerääminen tuli ja onko mukana kaikki ne tiedot, joita direktiivi edellyttää. Ja näiden syiden vuoksi jäsenmaiden on kerättävä tietoja. Ei voi ajatella, että odotellaan kuusi vuotta ja sitten ilmoitetaan näistä tiedoista komissiolle. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti ja myöskin kansalliset parlamentit pitävät kiinni siitä, että mais, jäsenmaat käs, kehittävät sellaisen järjestelmän, joka mahdollistaa säännöllisin väliajoin tapahtuvan tietojen keruun, jotta sitten kuuden vuoden umpeuduttua jäsenmailla on jo koossa tiedot, jotka tulee komissiolle esittää. Kyseessähän on vanha direktiivi. Liikkeelle lähdettiin vuonna 1985 ja päätavoitteena oli pitää huoli siitä, että päätöksenteossa huomioidaan ympäristöseikat. Eli ennen kuin hankkeelle annetaan vihreä valo, olipa se nyt sitten julkinen tai yksityinen, analysoidaan, minkälaisia ympäristövaikutuksia hankkeella mahdollisesti on. Siitä on kyse siis tässä direktiivissä. Ympäristön suojelu siis päätavoitteena, mutta siinä vaiheessa kun direktiivi hyväksyttiin, painotukset ja päätavoitteet liittyivät nimenomaan siihen, että haluttiin tuoda esiin se, että ympäristöä kyllä voidaan kyllä suojella ja ympäristön suojelu ei tarkoita sitä, etteikö olisi mahdollista käynnistää hankkeita. Ei näin, vaan että katsotaan ensin, minkälaisia kunkin hankkeen ympäristövaikutukset ovat. Ja lähdetään sitten liikkeelle siten, että kestävä kehitys pidetään mielessä Direktiiviä päi, on päivitetty useankin otteeseen. Sitä on muutettu siten, että tekninen kehitys voitaisiin paremmin huomioida. Ensinnäkin kun saatiin hiilinieluja hiilivarastointidirektiivi ja kun yleissopimus saatiin aikaan siitä, että julkinen osallistuminen otettaisiin osaksi tätä prosessia. vuoden jälkeen katsottiin, että miten direktiivi on täytäntöön pantu. Ja komissio tuolloin sitten vuonna 2012 ehdotti uutta direktiiviä sellaista, joka pyrkisi eh, huomioimaan ne ongelmat ja hankaluudet, eh, jotka oli havaittu tässä tarkistusmenettelyvaiheessa. Esimerkiksi kuinka olisi mahdollista vähentää hallinnollista taakkaa ja myöskin yksinkertaistaa menettelyjä. Ja sitten vahvistaa joitain tavoitteita liittyen ympäristönsuojeluun silloin, eh, koska nykytilanteessa tilanne on erilainen eh, kuin direktiivi alun perin hyväksyttäessä esimerkiksi näitä tulee ilmastonmuutokseen ja toisaalta biodiversiteettikysymyksiin. Ja tulevalla kaudella myöskin tätä direktiiviä on vielä tarkasteltava. Ja on ymmärrettävä se, että eh, tässä on kolme päävaihetta. Ensinnäkin skriinausvaihe ja tämä liittyy siihen eh, vaiheeseen, jolloin hanke eh, otetaan tarkasteluun. Ja on myöskin tehtävä päätös siitä, onko hanke sellainen, että tarvitaan vaikutusten arviointi ja tämä sitten kaikki liittyy tähän screenausprosessin vaiheeseen. Ja nämä asiat hoidetaan huomioiden hankkeen koko ja laatu ja sijainti. Ja kun nämä alkuvaiheen tarkastelut on tehty ja päädytty siihen, että vaikutusten arviointi toteutetaan, tullaan tällaiseen scoping-vaiheeseen, jolloin viranomainen katsoo, mitkä ovat arviointiin liittyvät lähemmät seikat. Ja sitten kolmas vaihe, varsinainen ähm, vaikutusarviointiraportin hyväksyminen ja mukana kaikki tiedot, jotka liittyvät hankkeen sisältöön ja ympäristövaikutuksiin sen osalta. Nyt ensimmäistä kertaa direktiivi määrittelee sen, mitkä ovat näitä tuloksia, joita arvioinnista tarvitaan. Eli mitkä ovat ne tiedot, jotka tulee esittää sen varmistamiseksi, että arvioinnit on tehty niin kuin ne kuuluu tehdä. Myöskin se, mitä prosessia tässä tulee soveltaa näiden kolmen mainitun vaiheen lisäksi, esimerkiksi arvioinnin valmistelu, ja kaikki tässä vaiheessa tarvittavat tiedot, sitten konsultaatiovaihe ja tarkastelu, jonka toimivaltainen viranomainen hoitaa, ja sitten lopullisten päätösten hyväksyntä. Mitä elementtejä sitten on otettu mukaan uuteen direktiiviin? Ensinnäkin soveltamisala, jossa huomioidaan ne ympäristötekijät, joita on analysoitava – ja näitä ympäristöelementtejä, joita siis arvioidaan, ne on suhteutettava tähän perusskenaarion. Ja se pyrkii siihen, tai se on paremmin uudessa direktiivissä nyt määritelty ja hahmoteltu, eli antaa käsitys ja kuva siitä, mikä on sen hetkinen tilanne ympäristön suhteen, kun sen hetkisiä tilanteita ja suuntauksia tarkastellaan. Ja tämän tilannekuvan pohjalta sitten hanketta arvioidaan, kun tehdään päätös siitä, minkälaisiksi katsotaan ympäristövaikutukset huomattaviksi tai ei huomattaviksi. Ja tämän lisäksi on tarkasteltava myöskin muita tekijöitä, eh, ilma, vesi ja maaperä. Aikaisemmassa direktiiviversiossa näitä ei ollut, mutta uusi direktiivi nostaa ne esiin ja painottaa sitä, että on katsottava myöskin ilmastonmuutosvaikutuksia. Ja liitteessä neljä todetaan, että tähän sisältyvät kaikki elementit, jotka ovat yhteydessä myöskin näihin eh, ilmastonmuutosta heikentäviin tekijöihin. Ja toisaalta sitten nämä eh, mukauttavat elementit puhuttaessa ilmastonmuutoksesta. Direktiivi myöskin painottaa sitä, että on katsottava hankkeen vaikutusta biodiversiteettiin ja tässä yhteydessä se määritellään eh, habitatin mukaisesti ja sitten eh, Natura-direktiivien direktiivin suojelevien lajien mukaisesti. Ja on erittäin tärkeää toimia johdonmukaisesti tässä direktiivissä, olla johdonmukainen myöskin suhteessa muuhun lainsäädäntöön. Natura-lainsäädäntö myöskin vaatii sen, että on analysoitava eh, tilannetta ja katsottava, onko hankkeiden vaikutuksia arvioitu riittävän huolella, jos mahdollisia eh, vaikutuksia biodiversiteettiin lajien osalta on kun hanketta kehitellään, on hieman hankala ajatella, että eh, tässä vaiheessa jo voidaan tällainen ympäristövaikutusarviointi toteuttaa ja toisaalta sitten arviointi siitä, eh, mikä on eh, vaikutus Natura-direktiiviin. Ja niinpä direktiivissä pyritään nyt hieman synkronisoimaan näitä asioita ja tehdä tästä, hanke- tästä menettelystä yksiselitteisempi, yksinkertaisempi. Puhutaan yhdestä yhtenäisestä menettelystä kun tarkastellaan vaikutuksia biodiversiteettiin. vaikutusarviointidirektiivi on laajempi kuin Natura-direktiivi. Siinä tarkastellaan huomattavia hankkeen aiheuttamia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ei pelkästään Natura 2000-alueilla eli siis näillä suojeluilla alueilla, vaan eh, tässä tarkastellaan soveltamisalaltaan laajempia yhteyksiä. Ja tärkeänä on muistaa myöskin se, että silloinkin kun on menty koordinoitiin menettelyyn, niin menettelyjä on yksi ja tuloksia yksi. Siihen pyritään nyt. Eli tällä tavalla tilannetta parannettaisiin jäsenmaissa. Baseline-skenaarion analyysi olisi siis pitkälti samantyyppinen ja näissä ohjeistusasiakirjoissa näitä on kuvailtukin jotka on siis saatu komissiolta, eh, mitä tulee vaikutusten arviointidirektiivin toteuttamiseen. Ja viime ja aikaisemmat ohjeet komissio on esittänyt myöskin siitä, miten 2014 vaikutusten arviointidirektiiviä täytäntöön pannaan jossa siis komissio esittää tiettyä metodia sille, miten määritellään tämä pohja, skenaario, baseline-skenaario. Direktiivi tämän lisäksi edellyttää eh, joita muitakin seikkoja ja eh, vaikutusten arvioinneissa näitä on tarkasteltu. Esimerkiksi mitkä ovat hankkeen vaikutukset eh, kumulatiivisesti tarkastellen ympäristöön. Aikaisemmissa direktiivin versioissa yksi pääongelmista liittyi siihen, että varsin monet hankkeet – oli ikään kuin viipaloitu eh, pienempiin osiin. Ja näin haluttiin välttää se, että jouduttaisiin toteuttamaan vaikutusten arviointianalyysi. Eli hanketta jollain tavalla muokattiin, lyhennettiin, pienennettiin, kokoa siis eh, pienennettiin. Ja näin pyrittiin välttämään velvoite vaikutusten arviointianalyysin toteuttamisesta. Ja tähän asiaan on nyt puututtu ja tähän ongelmaan eh, varsin monissa vetoomuksissa on vedottu. Tästä on valitettu ja tuomioistuimelta on myöskin saatu tähän asiaan liittyviä päätöksiä. Ja tuomioistuin katsoi, että analyysiä kyllä tarvitaan kaikkien hankkeiden osalta silloin, kun liikutaan sellaisessa maastossa, jolla on jonkinlaista vaikutusta ympäristöön ja jonkinlaista kumulatiivista vaikutusta. Eikä tässä puhuta pelkästään tämänhetkistä hankkeista, vaan myös tulevista hankkeista. Ja jokunen aika sitten Italiassa esimerkiksi oli sillä juttu, jossa päädyttiin siihen päätökseen, että myös tulevat hankkeet huomioidaan. Eli tältä pohjalta tarkastellen määritellään ja selvennetään hieman sitä, kuinka kumulatiivisia vaikutuksia kaikkien hankkeiden osalta on tarkasteltava silloin, kun kyseiselle alueelle niillä vaikutusta on. Ja seuraava elementti, joka myöskin on huomioitava tulevaisuudessa, direktiivi edellyttää sitä, että kaikki mahdolliset vaihtoehdot tulee eh, kuvailla. Ei pelkästään vaihtoehtoja, vaan myöskin syyt sille, miksi joku näistä vaihtoehdoista sitten on valittu. Ja on myöskin vertailtava kunkin vaihtoehdon eri, erikseen kunkin vaihtoehdon ympäristövaikutuksia. Ja sitten direktiivin eh, uudelleen tarkastelussa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että kun viranomainen tekee päätöksen, hyväksymispäätöksen tai eh, hylkäämispäätöksen hankkeen kehittämiseen liittyen. On kuvailtava huolella toimia, joita tarvitaan, jotka on toteutettava, jotta vältytään siltä, että ympäristövaikutuksia syntyy, tai jotta ne voidaan pitää minimissä. Näin siis tehdään, koska ongelmallista on, jos mekanismia ei valvota eikä tiedetä sitten, mitä on tapahtunut ja hankkeen kehittäjälle nyt sitten on todellakin annettu välineet tämän toteuttamiseksi. Tässä on mukana myöskin velvoite velvo, valvoa toimia, jotka sisältävät tiettyä erityistä valvontamekanismia ja se tulee päätöksessä esittää ja sitten parametrit, joiden pohjalta kyseistä hanketta valvotaan. Toisaalta sitten valvontatoimien kesto. Nämä ovat tärkeitä elementtejä direktiivissä ja niillä pyritään varmistamaan se, että direktiivi todellakin on käytännössä tehokas. Ja vielä yksi tärkeä elementti, joka liittyy vaikutusten arviointidirektiiviin, eh, liittyy siis julkisen tahon mahdollisuuteen olla mukana. Tätä nyt vahvistetaan direktiivissä ja todellisesta eh, osallistumisesta puhutaan. Eli ennen kuin annetaan lupa hankkeelle, ne tiedot, joita löydetään, esitetään julkisina. Ja tässä viitataan kaikkiin niihin tietoihin, jotka tulee esittää julkisesti, jotta on mahdollista reagoida tähän hankesuunnitelmaan. Ja nimenomaan tässä myös todetaan, että esitys tulee esittää sähköisesti. Eli se toimivaltainen viranomainen, joka päätöksen tekee, esittää sähköisesti nämä tiedot. Direktiivi tämän lisäksi vaatii tietojen paljastamista siinä vaiheessa, kun päätös on tehty. Ja tämä tarkoittaa sitä, että päätös on julkistettava sisältäen myös tiedon konsultaatioista ja siitä, miten tiedot saatiin ja minkälaisia ovat olleet reaktiot julkisuudessa ja toisaalta sitten, miten tiedot tässä prosessissa on kerätty ja miten ne on sitten huomioitu. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, sillä tuomioistuin on jo aikaisemmin vaatinut sitä, että tiedot tule esittää, mutta ainoastaan pyynnöstä, ainoastaan jos kansalainen tai jokin muu taho esittää pyynnön, mutta nyt direktiivissä mennään pidemmälle. Eli edellytetään, että tiedot välitetään automaattisesti sen sijaan, että jäädään ensin odottelemaan tietopyyntöä keneltäkään. Mitä sitten Mm, mikä on tilanne direktiivin täytäntöönpanon osalta. 2007 keväällä jäsenmaiden tuli saattaa kansalliset lait ja määräykset direktiivin mukaisiksi. Tiedämme, että kun nyt tiedot julkistetaan, tiedämme, että komissio on käynnistänyt rikkomismenettelyjä eh, viiveiden vuoksi 21 jäsenmaata vastaan 28 jäsenmaasta. kolme artikla EUn toiminnasta tehdyssä sopimuksessa mahdollistaa sen, että tuomioistuin voi esittää sakkoja jos on viiveitä direktiivin siirtämisessä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja uskomme, että tällä on vaikutuksensa. Useimmat jäsenmaat ovat olleet siis myöhässä ja komissio nyt katsoo, mikä on oikea tapa huomioida direktiivi. Osittain tämän asian hoitaa juuri se taho, jolla, jonka palkkalistolla minä itse toimin. hän direktiivi astui voimaan, mutta varsinainen vaikutus on 2017 vuodesta eteenpäin, siitä vaiheesta alkaen, kun kansallisesti direktiivi on huomioitu. Jotkut ö, jäsenmaat aikovat hyväksyä uutta lainsäädäntöä. Meillähän on hyviä käytänteitä esimerkiksi Irlannista. Siellä se, se on julkistanut tietojaan niistä laista joita on direktiivivaatimusten mukaan muutettu. Ja on myös muita maita, jotka ovat todenneet, että joitain rikkomuksia tapahtuu esimerkiksi siksi, että ei ole saatu tietoa siitä, miten välttyä conflict of interest-tilanne viranomaisten välisesti, kun siis tehdään päätös hankkeesta ja toisaalta sitten, jos tämä kompetentti toimivaltainen viranomainen onkin itse hankkeen kehittelijä. Eli tämän tyyppiseen eh, täytäntöönpano-ongelmiin on törmätty ja niitä on nyt tarkasteltu tässä uusimmassa versiossa. Eli on varsin tärkeää, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti pitävät huolen siitä, että nämä elementit todellakin tulevat hyvin huomioiduksi kansallisessa lainsäädännössä. Kun puhutaan täytäntöönpanosta, voidaan todeta, että varsin paljon on esitetty valituksia – direktiiviä vastaan 20 prosenttia näistä rikostapauksista EU-ympäristölainsäädännöstä e, liittyy nimenomaan tällaisiin vaikutusten arviointidirektiiviin pohjautuviin tapauksiin. 2016 70 348 valituksesta liittyy juuri tähän direktiiviin, eli aika suurista luvuista puhutaan. Ja tämän vuoksi komissio on nyt antanut hieman ohjeistusta siitä, miten on tarkoitus panna uutta direktiiviä. Ja on siis täydentänyt näitä jo aikaisemmin laatimian ohjeita. Emme vielä osaa tarkkaa sanoa, miten direktiivi nyt täytäntöön pannaan, mutta jotkut elementit saattavat osoittautua hankkeiksi. Esimerkiksi significance-konsepti, eli eh, miten määritellään se, että vaikutukset ovat huomattavia ympäristöstä, ei nimittäin ole määritelty direktiivissä tai ohjeissa. Mutta näissä ohjeissa komissio kuitenkin pyrkii hieman kertomaan jäsenmaille siitä, mitä tällä tarkoitetaan, esimerkiksi baseline-skenaarion pohjalta ja toisaalta metodin pohjalta kun lähdetään arvioimaan sitä, ovatko ympäristövaikutukset huomattavia vai eivätkö. Ja tässä todella on esitetty tietynlaista metodia, esimerkiksi Imperia-niminen hanke ehdottaa metodia, joka on todella yksinkertainen ja sisältää kaikki tiedot. Ne kerätään sen lisäksi, että on jo saatu tieto muista hankevaihtoehdoista, jotta todellakin on pystytty toteuttamaan mahdollisimman kattava tilannearvio ja analyysi. Ja lopuksi vielä eh, toteaisimme, että on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit eh, todella kiinnittävät huomiota direktiivin täytäntöönpanoon ja täytäntöönpanon valvontaan ja että elementit, eh, jotka ovat direktiivissä, saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja jos teillä on kysymyksiä, niin mielellään vastaan. Kiitos. Thank you very much indeed. It was... Kiitoksia. Kosti todella kiva ja ammattitaitoista analyysinä vakavia ongelmia taitaa olla tässä kysymyksessä. Ja me tiedämme, että tässä riittää haastetta jäsenvaltioille. 21 rikkomusmenettelyä päällä. Ja sen valtiossa siis aika iso määrää. Eiköhän tämä ole vahva viesti ja siksi nämä suositukset ovat tärkeitä. Eli no niin, hyvät sitä herrat. Nyt voimme avata keskustelun, jos teillä on kysyttävää, huomautettavaa alustajalle. Nyt sopisi ne esittää, mutta pyyntö David Lowlta. Hän on Peti valiokuntan entinen johtaja. David, olepa hyvä. Thank you very much, Chairman. And, uh... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset mahdollisuudesta osallistua keskusteluun. Yleensä näin ei tehdä, jos kokouksessa on muitakin kuin varsinaisia jäseniä. Niin, mitä tulee tähän direktiiviin ja yes, muutokseen, muutoksia lähdettiin tekemään juuri kansalaisten lukuisten toiveiden pohjalta. Halusimme tehdä parlamentin ympäristövaliokunnan kanssa yhteistyötä muutosta tehtäessä. Ja kuten kollega Balesterokselta kuulimme seikkaperäisesti näistä eri tiedoista, joita petivaliokunta pyysi työnsä pohjaksi. Ja petivaliokunnan jäsen, edustaja Huntis, joka oli myöskin esittelijänä mukana, niin korosti, että tällä hetkellä on olemassa melkoisia puutteita direktiivissä. Ja tämänpäiväiseen seminaariin liittyen, kun keskustelemme juuri siitä, miten parlamentin toimintamahdollisuuksia voidaan lisätä ja antaa kansalaisille parempia oikeuksia, niin mielestäni tilanne osoittaa nyt hyvinkin selkeästi sen, että Euroopan parlamentti, jonka pitäisi ottaa huomioon kansalaisten huolet, niin on tehnyt valiokunnan kanssa tiivistä yhteistyötä ja komissiokin kanssa, myöskin jäsenvaltioiden kanssa ja saanut sitten nämä muutokset ajettua läpi. Mutta kaikista huolimatta, kuten juuri äsken kuulimme, on olemassa monia ongelmia edelleenkin edessämme ja suurin ei ole niinkään se, että täytäntöönpano kestää niin pitkään, vaikka muutos hyväksyttiin jo yli kaksi vuotta sitten ja ja tästä hyvänä esimerkkinä on tämä moni, nämä monet valitukset. Ja toisaalta taas jäsenvaltiot eivät ole halukkaita toimimaan laisinkaan direktiivin täytäntöönpanoon liittyen, vaikka siitä olisi hyötyä kansalaisille ja paikallisyhteisöille – Eli kun otetaan huomioon, minkälaisia vaikutuksia, ympäristövaikutuksia ja infrastruktuurilla hankkeella voi olla. Ranskastakin löytyy projekti, josta me olemme täällä petivaliokunnassa keskustelleet pitkään ja on sanottu, että selvästikin rikotaan EIA-direktiiviä, Flora Habitat-direktiiviä ja nyt on silti vain Ratskassa viranomaiset jatkavat valitulla tiellä, vaikka on osoitettu Euroopan parlamentin suunnasta, että nyt rikotaan määräyksen, joten kansallisten parlamenttien kannattaisi nostaa meteli silloin, kun tällaisia asioita saatetaan heidän tietoonsa kun Euroopan parlamentti kuulee tällaisista asioista. Eli meidän kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä näiden suurten ongelmien kitkemiseksi. Mitä tulee EIA-direktiiviin, niin useinhan valitukset perustuvat siihen, että on suuria infrastruktuurihankkeita, suuret intressit, suuria rakennushankkeita, paljon rahaa on pelissä. Ja silloin yleensä rahaa ja resursseja onkin olemassa tai näiden hankkeiden toteuttamiseksi riippumatta näistä kansalaisten valituksista, jotka ovat luovuttaneet aikaa sitten. Eli kyllä tässä kaivataan lisää tietoisuutta ja selkeämpiä päätöksiä kansallisella tasolla. Päätöksiä sen suhteen, milloin lähdetään puolustamaan kansalaisten oikeuksia ja puolustamaan ympäristön oikeuksia, monimuotoisuuden periaatetta lähdetään ajamaan. Kyllä näitä periaatteita täytyy noudattaa. Ja tästäpä syystä komission täytyykin toimia paljon ponnekkaammin ja määrätietoisemmin. Eli kyllä jäsenvaltiot pitää saada tilivelvollisiksi, vaikka tuomioistuimessa, sillä komissiohan on se ainoa taho, jolla on oikeus ryhtyä sopimusrikkomuksiin. Ei parlamentilla sellaista mahdollisuutta ole, joten näin täytyy toimia. Mutta parempi lähestymistapa olisi se, että tekisimme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja niiden parlamenttien kanssa. Eli kun kerran kansalaiset ovat ponnistelleet sen hyväksi, että unionin lainsäädäntöä lähdettäisiin muokkaamaan, niin silloin kannattaisi ihan oikeutetusti myöskin jotain muutoksia lainsäädäntöön tehdä. And now... Kiitoksia kovasti. Kukapa seuraavana? Kysyttävää, huomautettavaa. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys eturistiriidasta ja mihin siihen on puututtu direktiivissä. Olen samaa mieltä alustuksen ja edellisen kanssa myös, herra Leun kanssa, että useimmat valitukset kansallisella tasolla sivuavat tätä direktiiviä Mielestäni direktiivi on äärimmäisen tärkeää, koska sen myötä kansalaiset voivat saada oikeusturvakeinoja EU-tasolla aiheessa, joka muutoin olisi pelkästään kansallista toimivaltaa. Esimerkiksi kehityslupien myöntäminen. Moni turhautuu, kun kansalliset viranomaiset antavat lupia varsinkin erityissuurilla hankkeille. Ja kun tulee paljon ympäristöhuolia vastaan, varsinkin lähiympäristössä, ja kun toteuttamislupa on myötetty, myönnetty, niin kun se on ollut kansallisen toimivalta, niin tämä direktiivi onkin ainoa keino kansalaisten käytössä käyttää muita oikeustoimakeinoja kuin vain omassa maassaan. Siksi niin tärkeä tämä direktiivi on kansalaisille. Mutta tässä pääsenkin kysymykseeni. Yhä useammin nähdään kansallisella tasolla, että YVAT rahoitetaan toteuttajan voimin. Ja siksi tässä on sisäänrakennettu eturistiriita olemassa. Kun sekä valmistellaan että saatetaan päätökseen itse YVA kun kyseessä pitäisi olla arvio, joka puolettomasti ja ammattitaitoisesti paneutuisi erityisuurten hankkeiden ympäristövaikutuksiin ja sitten yhä useammin se päätelmissään perustelee nimenomaan megahanketta. Eli joskus on megahanketta, jossa lupa on myönnetty rakentaa neitseelliselle maaperälle ja sitten Yvässä sanotaan, että tämä on mitä parasta ympäristölle. Sitten maailman luomisen. Se on taskaa. Ja yhä useammin taustalla on se syy, että itse toteuttaja rahoittaa Yvan ja näin siihen on sisärakennettu eturistiriita. Niinpä kysynkin, mikä on se eturistiriita sitten ja mikä on sen asema tarkistetussa direktiivissä. Se on valtava ongelma ja este kunnon täytäntöönpanolla, jos täytäntöönpanolla tarkoitetaan sitä, että ympäristöhuolet ja kansalaisten huolet huomioidaan, kun he kantavat itse huolta ympäristöstä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja koska tässä on ammattitaustan väkeä, niin henkilökin tuli selväksi. Edellinen puhuja, herra Simon Busutil Maltasta. Kiitoksia kovasti. Ja naiset ja herrat, kysymys, huomautus, olkaa hyvä. Desideravo intervenire. Minulla olisi kysymys. Olen Italian parlamentin jäsen ja esittelijältä kysyisin seuraavaa. Kun ympäristövaikutuksia arvioidaan, olisi syytä ymmärtää, eh, mitä tarkoitetaan arvioinneilla. Myös eh, eh, miten se yhdistetään tämän hankkeeseen ja toisaalta mitkä ovat visiot pitkällä aikavälillä ja mahdolliset alueelliset kehitystilanteet pitkällä aikavälillä sosiotaloudellisesti tarkastellen. Monesti nämä arviot pidetään erillään toisistaan, eli puhtaat ympäristöarvioinnit sitten näistä muista alueen kehityksen arviointiin liittyvistä seikoista. Ja tottahan nämä kaikki ovat kytköksissä mahdollisen hankkeen hyväksymiseen. Ja toisaalta sitten kysyisin, miten direktiivi huomioi eri hallintotasot, kansallisen, alueellisen ja paikallistason valvontatoimia toteuttaessaan? itse hankkeen yhteydessä ja myöskin sitten, kun ylläpitovalvonnasta myöhemmässä vaiheessa on kyse. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Edellinen puhuja oli Emanuela Rossini Italiasta. Tervetuloa ja kiitos puheenvuorostanne. Seuraava kysymys tai huomautus. This not... Ei taida olla muuta kysyttävää. Olkapa hyvä. Ehkä te voitte reagoida tai kommentoida. Thank you. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Kiitos kysymyksestä. Direktiivissä on uusi artikla 9a. Siinä esitetään, että normaali tilanteessa ja tapauksessa direktiivi velvoittaa kehittäjän esittämän tiedot eh, ja arvioinnin tiedot sitten saadaan toimivaltaiselle viranomaiselle, ne analysoidaan, tullaan sitten kakkosvaiheessa, eli analysoidaan tiedot ja toisaalta konsultaatioprosessin tulokset myöskin. Kehittäjän, kun se on sama kuin toimivaltainen viranomainen, niin silloin ollaan hieman hankalassa tilanteessa. Ja tämä asia on noussut esiin varsin monissa valituksissa. Eli kyseinen artikla toteaa, että silloin kun toimivalta ja viranomainen on myös hankkeen kehittäjä, jäsenmaan tulee pitää huoli siitä, että hallinnollisten valtuuksien osalta pidetään huoli siitä, että niitä hoitaa eri taho. Eli tehdään selvä ero näiden toimien välillä. Jos tehdään päätös, niin päätöstä tekevä viranomainen ei voi olla eh, sama viranomainen, joka mahdollisesti toimii myöskin hankkeen kehittäjänä. Eli nämä toimet on määriteltävä siten, että selvästi pidetään erillään päätöksenteko ja sitten arviointi, joka on toteutettava. Niin tässä sanotaan, ja e, tämä seikka on huomioitava kansallisessa lainsäädännössä myöskin, eikä pelkästään huomioitava, vaan on huomioitava myöskin se, miten e, hallinnot e, ja viranomaiset toimivat, että todellakin tarvittaessa tämä toimi, toimien välinen ero toteutetaan. Ja sitten Italian edustajan esittämä kysymys. Osa taisi mennä vähän ohi, kun en ollut ehtinyt vielä laittaa kuulokkeita kunnolla. Mutta jos ymmärsin oikein, niin kysytte kuitenkin näistä eri hallintotasoista ja siitä, missä päätös tehdään, vai olisikohan ehkä järkevää, että toistaisitte kysymyksen, niin Osa kysymystä oli tämä, mutta sitten ensimmäinen osa liittyi määritelmään integroidusta ympäristövaikutuksesta, mukaan lukien pitkäaikaiset sosiaalitaloudelliset kehityshankkeet alueella. Usein nämä konfliktilanteet syntyvät siitä, mikä on ympäristövaikutus se on ehkä joskus ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa noilla alueilla, kun ajatellaan itse hanketta. Eli mikälainen taso on, mitä eri tasoja tarvitaan valvonnassa direktiivin nojalla, kun hanketta arvioidaan. Yes. So in terms of the, um, I think that the fundamental objective of the Perustavoitteena direktiivissä on um, taata se, että ympäristö seikat huomioidaan päätöksenteossa riittävän hyvin ja tukea kestävää kehitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jotkut sosiotaloudelliset seikat tulee päätöksiä tehtäessä huomioida, niin tulee huomioida samassa vaiheessa ja yhteydessä, kun ympäristövaikutukset ja elementit huomioidaan, mutta direktiivin tavoite on ympäristön suojelullinen. Kahdeksan artikla tekee varsin selväksi sen, miltä pohjalta voidaan rakennushankkeelle lupa myöntää tai sitten ei myöntää. Eli ihan selvät perustelut olemassa. Tarvitaan tiedot eri piirteistä liittyen ympäristöön. Nämä ympäristötekijät on analysoitava arvioinnin yhteydessä. Tämän lisäksi syyt sille, miksi päätös on tehty ja kaikki tiedot vaihtoehdoista, valvontatoimista, kaikki nämä elementit on julkistettava myöskin, jotta kaikki ymmärtävät, ymmärtävät ja tietävät ja saavat tiedon siitä, miksi ja miltä pohjalta päätös tehdään. Eli artikla 8a, siis kokonaisuudessaan on uusi direktiivin artikla, ja jos se toimii siten kuin on tarkoitettu, niin se toimii takaajana sille ja takena sille, että kestävä kehitys tulee huomioiduksi ja että kyseessä on todellinen ympäristöä suojeleva direktiivi ja sellainen, että se huomioi todella ympäristökysymykset ihan yhtä vahvasti kuin sosiotaloudellisetkin seikat tulevat huomioiduksi. Ja sitten jos hanketta kehitellään paikallistasolla, niin viranomaisen eh, on oltava myöskin paikallistahan edustaja. Joissain tapauksissa eh, eturistiriita tilanteita on saattanut syntyä, mutta se, että direktiivissä eh, vaaditaan laajemmat tiedot ennen päätöksentekoa julkistettaviksi. Ja nämä tiedot ne on saatettava eh, tai esitettävä paikallistason viranomaisen nettisivuilla, mutta myöskin sitten kansallisen viranomaisen nettisivuilla. Ja tämän tarkoitus on todellakin eh, varmistaa se, että tietoja on tarpeeksi ja toisaalta, että asiat hoidetaan koordinoidusti. Ja tarvitaan myöskin tietoja määrällisistä ja laadullisista tekijöistä, Nämä on esitettävä kuuden vuoden väliajoin komissiolle, eli raportointivelvollisuus on olemassa myöskin, ja jäsenmaan on kehitettävä järjestelmä, jolla se kerää tietoja paikalliselta tasolta, välittää ne valtion tasolle, jotta sitten tiedot saapuvat tarvittaessa sovitussa aikataulussa myöskin komissiolle. Eli tällaiset järjestelmät jäsenmaiden on kehitettävä, vaikkakaan direktiivi asiaa ei suoraan mainitse. Eli siis se, että komis, tällainen tiedotusvelvoite paikallis- ja kansallisen tason osalta on olemassa, toivoaksemme todella johtaa parempaan hallintotapaan, koska enemmän tietoja on kerättävä mutta olennainen pointti liittyy siihen, että näin todellakin tapahtuu. Ettemme kuuden vuoden kuluttua ole tilanteessa, että jäsenmaat sanovat, että ei meillä ole näitä tietoja, kun niitä oli hankala kerätä paikalliselta tasolta. Tähän on törmätty esimerkiksi ympäristövastuudirektiivin yhteydessä. Olen ollut tilanteessa, jossa jäsenmaat ovat sanoneet, että ei tilanne oli niin hankala, että ei meillä näitä tietoja ole. Tietojen kerääminen oli niin hankalaa. Nyt pitää miettiä keinot kerätä näitä tietoja, jotta sitten komissio ja Euroopan parlamentti voivat valvoa sitä, miten lainsäädäntöä todellakin käytännössä täytäntöön pannaan. Okei, okay, thank you. It's... Kiitoksia. Ja kun muita kysymyksiä ei taida olla. Ja nyt on hauskaa esitellä teille seuraava alustaja, Sarah Drake, joka luennoi Euroopan oikeudesta Cardiffin oikeustieteellisessä ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa Cardiffin yliopistossa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Otsikon aiheena on saattanut osaksi kansallista säidäntöä täytäntöönpanon 2004 asetuksen kohdalla liittyen lentomatkustajien oikeuksiin. Olkaa hyvä. Thank you, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta päivää. Olen tohtori Sara Drake ja olen täällä tänään puhumassa lento matkustajaoikeuksien direktiivissä. Minä puhun saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanosta. Tässä on kaksi osaa. Ensinnäkin lyhyesti selitän asetuksen tavoitteet ja soveltamisalan täytäntöönpanon puutteet ja nykytilanteen. Ja sitten toisessa osassa otan esille viisi aluetta, jotka edellyttävät kohentamista ja esitän suosituksia kansallisille parlamenteille ja Euroopan parlamentille – ja muille toimielimille mietittäväksi. Todettakoon, että aivan alussa tämä tapausanalyysi perustuu viimeis, viimeisimpään tietoon myös jälkikäteen tehtyjä arviointeja huomioiden, joita on tehty, on kutsuttu, kuultu asiantuntijoita, komissioita ja myös tuomistuintakin, mutta edelleen on tiedonkerrossa puutteita ja siksi on vaikea saada kattavaa kuvaa tilanteesta kautta EUn tai etassa. Siksi olisi mielenkiintoista puhua myös teidän kansanne, mitä tietoa teillä on petivaliokunnassa liittyen kansalaisten ongelmiin ajassa omia lentomatkusten oikeuksia. EUn lentomatkaisu-politiikka on kaikkein kattavimpia järjestelmiä maailmalla tästä, siitä syystä, että matka, matkustajille on annettu suoraan sovellettavaa oikeutta, jotka voidaan viedä kansalliseen tuomioistuimeen, jos on rikottu oikeutta. EUn matkustajoikeuspolitiikka on oikeastaan lippulaivapolitiikkaa. Ajatellaan myös verkkovierailusäädöstä tai sitten yleinen tietosuoja-asetus toisena esimerkkinä. Lentomatkustajoikeus Asetuksen tarkoituksena on taata korkea kuluttajasuoja EU-ssa antamalla apuoikeuksia tai korvauksia lentomatkustajilla, kun matka keskeytyy jostain syystä, jos ei pääse koneeseen tai on asemaa heikennetty tai nostettu tai on perutus tai myöhästyminen ja niin ikään annetaan tietoa oikeuksista. Yhtiöt voivat vastuun kiertää silloin, kun häiriö johtuu poikkeuksellisista olosuhteista. Toisin sanoen, häiriöitä ei olisi pystytty välttämään, vaikka olisi kaikki kohtuulliset toimet toteutettu. Kuitenkin asetukseen liittyy ongelmia. On liittynyt alussa lukien tulivuoden purkaukset, lakkoot, polttoainepula ja usein kuitenkin Euroopassa lennot häiriintyvät. Me tiedämme, että monilla lentoasemilla ei oikeuksia pystytä noudattamaan ja heillä on ollut vaikeuksia saada oikeuttaa. Lentoyhtiöt eivät ole kovinkaan yhteistyöhaluisia olleet, eikä täytäntöpanoelimetkään ole toimineet riittävästi, ja tuomioistuimet eivät tunne asiaa. Joissa jäsenvaltioissa lentomatkoista joutuvat myös kääntyä toisten tahojen puoleen, jotka käsittelevät vetomuksia, jotta voivat saada korvausta, kuten heillä on oikeuskin. Asetus antaa täytäntöpanoa jäsenvaltioille ja he voivat luoda kansainvälisen täytäntöönpanoelimen. Ja se voittaa ottaa vastaan kansalliset valitukset. Jäsenvaltiot joutuvat noudat- luomaan myös kansallisia seuraamuksia, jotka ovat pelotteenomaisia ja oikeasuhtaisia. Komission jäsenvaltiot ovat ponnistelleet kovasti, jotta voidaan täytäntöönpano jäsenvaltiotasolla myös parantaa ja oikein lentoyhtiöt noudattaa Myös toimiston ulkopuolisia keinoja voidaan käyttää hyväksi ja se on hyvä tapa. Yhdistyneen kuningaskunnan siviiliilmailuviranomaiset 2006 raportoivat vuoden saatosta, että siellä on tehty kaiken kaikkiaan omiin yksikköihin 75 prosenttia näistä valituksista. Mutta jos ajatellaan viimeaikaisia arvioita lentomatkustusoikeuspolitiikassa ja myös tilintarkastustuomioistuimen toimia, heidän kertomuksensa julkaisi 8. marraskuuta 2008 niin, että EU matkustajoikeus Järjestelmä on kyllä kehittynyt pitkälle, mutta edelleen tarvitaan ponnisteluja, jotta oikeuksista voidaan myös nauttia. Useimmissa tarkastetuissa kymmenessä valtioissa kansallisen viranomaisen valitukset lisääntyivät 2015-2017. Kautta linnaa useimmat valitukset liittyvät nimenomaan korvaukseen, myöhästymiseen, perutukseen tai kiellettyyn koneeseen nousuun. 2013 komissio teki ehdotuksen asetuksen uudelleen laatimiseksi, jotta voitaisiin puuttua puutteisiin. Ja miksi ylipäätään ei ole noudatettu asetusta? Koska ei yksinmukaisesti ja vaikuttavalla tavalla ole luotu täytäntöpana järjestelmiä Euroopassa. Ja yhtiöille tuli myös hankaluuksia tämän sääntelytaakan takia. Ehdotuksena oli, että neuvosto Espanja ja yhdistyn kuningas välillä ratkaisisi tämän riidan. Voi olla, että yhdistynyt kuningaskunta, kun lähtee ensi vuonna, voisi sitten lainsäädäntöprosessinkin käynnistää. Voi olla, että tämä on nyt oikeaan osunutkin ajallisesti, kun ajatellaan, että tässä puutteet ovat kärsineet. 2018 vuonna on yhä enemmän tullut myöhtymiä lakkojen tai muiden puutteiden takia, ja, ja siksi matkustajat ovat kärsineet näistä häiriöistä ja johtaneet merkittäviin kustannuksiin yhtiöille silloin, kun se oli heidän vikansa 2018 heinäkuussa. Neljä suurinta lentoyhtiöitä tekivät komission yhteisen valituksen väittäen, että Ranskan ilmatilan sulkeminen lakkojen takia puuttui heidän oikeutensa liikkua Kun Euroopan ilmailuala on kasvanut joka vuosi 5 prosenttia ja varmasti jatkuu 2030 asti näin, ja yhä enemmän huolia on ylipäätään siitä, että markkinoilla ei ole valmiuksia riittävästi. Lentomatkojen oikeuksien nauttiminen on siis yhä enemmän uhan alla. Toisessa osassa aion käydä läpi viisi aluetta, joissa tarvitaan kohennusta, teen suosituksia kansallisille parlamenteille ja Euroopan instituutioille mietittäväksi. Ja todettakoon, että kun ei ole lainsäädäntöä uudistusta olemassa, niin komission 2013 yksilöivät puutteet. Se ei pyritä puuttumaan tähän, mutta sitä arvioidaan edelleen. Eli tässä on viisi asiaa. Ensinnäkin matkustajien tietoisuus, tieto, oikeusvarmuus, kansallinen täytäntöpanojärjestelmä, yksittäinen täytäntöpano ja oikeustoimet ja sitten sääntelytaakka yhtiöillä. Ensinnäkin matkustajien tietoisuus ja tieto. Totta kai on olennaista, jotta tämä politiikka onnistuisi, että matkustajilla on tietoa, tarkkaa tietoa oikeuksistaan. Emily O'Reilly, oikeusosanainen, totesi, mikä merkitys on kansalaisten tietoisuudella oikeuksistaan myös omassa alustuksessaan aiemmin tänään. Mikä merkitys tällä on myös, kun ollaan menossa parlamentin vaaleihin toukokuussa 2019. Asetus kyllä edellyttää, että yhtiöt kertovat matkustajien oikeuksista, mutta tilastuomistojen kertomus toteaa, että heidän selvityksissä matkustajatietoisuus on alhaista, noin 39 prosenttia tarkastelluissa valituksissa todettiin olleen tietoisia osin tai täysin oikeuksista. Ja mikä on mielenkiintoista, selvitys osoittaa, että matkustajien käsitys oikeuksista ei ole kovin tarkkaa enää. Minä ehdotan, että kansalliset parlamentit takaisivat sen, että kansalliset toimintaelimet, täytäntöpanoelimet olisivat aktiivisemmin tarjoten tietoa ja ryhtyen toimiin itse edistääkseen tietoisuutta. Tilintarkastustuomioistuin tunnustaa, että komissio on ryhtynyt monitoimiin lisätäkseen tietoisuutta, mutta toteaa myös, että jotkut verkkopalvelut eivät selvästi kertoa, miten matkustajan pitäisi toimia, jos häiriötä sattuu tuomioistuimen kertomus itse antaa kymmenen vihjettä matkustajille silloin, kun häiriötä syntyy. Sitten oikeusvarmuus. Oikeuspuitteet totta kai ovat olleet ongelmallisia matkustajille. Asetuksessa on useinta niin kutsuttuja harmaita alueita, eli säännöksiä, jotka voidaan tulkita väljästi tai suppeasti, esimerkiksi mikä on erityinen poikkeuksellinen olosuhde – vaikka tuomioistuimia on saa, tuomioistuinta saatu päätöksiä, niin asetus on edelleen oikeusvarmuuden alainen, koska siinä on paljon riitoja matkustajien ja yhtiöiden kesken. Lisäksi asetus itse on kovin monimutkainen ja voi olla aika hankalaa kaikille sidosryhmille tietää, mitkä heidän oikeutensa ovat. Eli jotta voidaan kohentaa oikeusvarmuutta, kansallisten parlamentin pitäisi taata se, että kansalliset elimet ovat myös aloitteellisia auttaa sen matkustajia käyttämään oikeuttaan häiriöiden sattuessa. Heinäkuussa 2008 esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan siviiliilmailuviranomainen antoi lehdistöt tiedotteita kertoi matkustajan oikeuksistaan sen jälkeen, kun Ryanairin lakot johtivat häiriöihin. Komissio edelleen ajaa oikeusvarmuutta myös muussa osviitassa on tarjottu tarvetta koulutuksellekin niille, jotka ovat täytäntöön panemassa kansalliset asetusta, jotta voidaan saada aika valmiuksia helpottaaksemme tätä myös kansanparlamenttien toimien ja EU-instituutiossakin. Sitten vielä täytäntöpanon järjestelmien kohentaminen. Tämä on merkittävä heikkous täytäntöönpanossa soveltamisessa. Asetus itsessään sisältää merkittävää harkintavaltaa jäsenvaltiolle, ja se on johtanut kirjavuuteen täytäntöpanossa. Mutta mikä merkittävämpää, moni kansallinen järjestelmä on liian heikko olemaan pelotteena lentoyhtiöille. Mukaan lukien se, että ei ole riittävästi voimavaroja, ei ole operatiivista teknistä asiantuntijuutta arvioida, mikä arvio on tehty poikkeuksista olosuhteista, Seuraamukset ovat liian alhaiset pelotteena. Komissio 2014 kertoi, että joissakin jäsenvaltioissa enemmän seuraamus on alle 1000 euroa. Seuraamuspolitiikka ei ole riittävän aloitteellista. Kaikkia rikkomuksia asetuksessa ei ole edes huomioitu. Eli 2014 raportissa komissio totesi, että kansalliset täytäntöpanoelimet eivät rutinomaisesti aseta seuraamuksia ja niitä käytetään vain parissa prosentissa tapauksia. Oikeudelliset raja-arvot seuraamuksilla ovat ehkä hankalia noudattaa joissakin jäsenvaltioissa. On rikosoikeudellinen menettely eikä hallinnollinen. Sitä on siis noudatettava. Jossakin jäsenvaltiot kansalliset elimet eivät ehkä voi itse kansallisen lainsäädännön nojalla käydä läpi yksittäisiä kysymyksiä. Voi olla oikeudellisia käytännön vaikeuksia seuraamuksia asetettaessa, silloin kun on kyse muun jäsenvaltion toimijasta. Ja sitten myös on kerrottu, että asetuksen tulkinta kansallisissa täytäntöön elimeisissä, varsinkin kun on kyse poikkeuksista olosuhteista, vaihtelee. Ja ajatella, miten tätä tutkitaan ylipäätään, vaihtelee kovasti. On esitetty, että tämä voi olla yksi alue, missä kansallisparlamentit voisivat olla merkittävässä osassa kohentaessa kansallista täytäntöpanon ympäristö. Kansallinen täytäntöpolitiikka edellyttää riittävää pelotetta yrityksille noudattaa näitä määräyksiä. Sen ei pitäisi olla sen kalliimpaa yrityksille rikkoa asetusta ja evätä oikeudet matkustajille, kun tietävät, että kaikki matkustajat, kaikki matkustajat eivät kuitenkaan valita ja hae oikeustuomakeinoja. Ja seuraamuksen todennäköisyys on hyvin etäinen eikä kovin vakava. Jos ajatellaan lähestymistapaa täytäntöpanoon, niin se liittyy responsiivisen asetukseen. Siinä on puhuttu vaihtoehtona myös vaiheittaisesta lähentymisestä. Ajatellaan näitä matkustajoikeuksia, niin kansalliset elimet voivat ensin puuttua maltillisesti, jotta voidaan taivutella noudattamiseen ja sitten pikkuhiljaa vahvistetaan niiden vakavuutta, jotta ne ovat vielä rankaisempia. Alankomaiden täytäntöpä elimen verkkosivu viittaa myös portaaseen, joka heijastelee myös tätä astettaista lähestymistapa täytäntöpanossa. Tässä alustustekstissä on myös täytäntöönpano pyramidi esitettynä joka kertoo, miten se toimisi. No sitten suosituksiin mennäkseni. Kansalliparlamentti voisi olla tässä merkittävässä osassa niin, että kansallisessa päätöksenteossa, kuten lainsäädännössäkin, huomataan tällainen reagoiva tapa. Sitten mennäkseni neljänteen alaan, johon tarvitaan toimia. On olennaista tehokkaassa täytäntöpanossa, että matkustajat voivat käyttää oikeustoimikeinoja, kun on rikottu oikeuksia. Se on alue, missä on merkittävä parannusta saatu. Esimerkiksi ajatellen se, että tuomistuminen ulkopuolisia ratkaisujakin on tarjolla, mutta edelleen on äh, esteitä sille, että voisi saada oikeutta itselleen. On eri vaihtoehtoja tarjolla matkustajille, jos haluavat oikeutta saada, mutta se, että valinnanvaraa lisää, saattaa lisätä hämmennystä. Tarvitaan enemmän osviittaa eri vaihtoehdoista, mitä hyötyjä ja haittoja niistä koituu. Ja myös sitten vaihtoehtoisia riitaratkaisu keinojakin on tarjottava, jotta ne olisivat nopeita ja halpoja. 2017 komissio myös helpotti sitä, että saataisiin eurooppalainen verkosto vaihtoehtoisista riitaratkaisukeinoista matkustajille TravelNet-niminen verkosto luotiin niin, että voidaan vaihtaa tietoja hyviä käytäntöjä. Tämä verkosto ehkä helpottaisi myös tilastotietojen keruuta asetuksen täytäntöönpanosta. Matkustajilla on kyllä mahdollisuus nostaa kante tuomistuimessa, jos pelotteena on se, että, mutta pelotteena voi olla se, että oikeudenkäynti voi olla pitkä ja kallis. On uusia ehdotuksia myös ajatellen edustajaa kanteita ja on mahdollisuus myös nostaa edustajakanne tämän asetuksen nojalla. Todennäköisesti yhtiöt vastustavat tätä. Varmasti siinä tarvitaan paljon tukea kansalliselta parlamentilta ja EUn toimielimiltä, mukaan lukien Euroopan parlamentti. Aika paljon on keskustelua käyty siitä, voidaanko käyttää teknologiaa korvausten maksamisessa. Ryan totesi tammikuussa 2018, että he miettivät tätä asiaa. Tämä saattaa merkittävästi vähentää hallintorasitetta matkustajille yrityksille. Totta kai omistuinkin on vedonnut sen puolesta, että tulisi oikeudellinen velvoite yrityksille automaattisesti maksaa korvaus silloin, jos tällainen velvollisuus on. Yhdistyn kuningaskunnan kuluttajajärjestö Which on hiljattain käynnistänyt kampanjankin, jotta tämä toteutuisi käytännössä. Heillä on vetoomus johon on jo yli 100 000 allekirjoitusta saatu. Sitten viimeinen huolenaihe, miten hallintorasetetta hoitaa lentoyhtiöille. On selvä tieto siitä, että lentoyhtiöt jatkossakin vastustavat asetuksen noudattamista silloin, kun häiriö ei ole heidän vallassaan ja kuuluu silloin näihin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, esimerkiksi jos ajatellaan huolellisuusperiaate avun antamisessa johtuen myöhästymisistä tai peruutuksista, ajatellen lennonjohdon lakkoa tai on puutteita, tai sillä on vaikutuksia operatiivisesta rahoituksen kannalta lentoyhtiöille. Ja kun ne ei ole lainsäädännössä muutosta, kansalliset parlamentit ehkä voisivat pyrkiä takamaan sen, että näin puututaan valmiuksiin ilmailumarkkinoilla, varsinkin lennonjohdossa, puutteisiin ja kansallisessa lainsäädännössä pitäisi antaa lentoyhtiölle mahdollisuus kerätä kustannukset kolmansilta. Joissakin jäsenvaltioissa on kerrottu, että se ei ole mahdollista. Eli johtopäätökset. Tässä on paljon tekijöitä, jotka vievät pohjaa kuluttajasuojalta, mitä EU-lainsäädännön nojalla annetaan matkustajille silloin, kun häiriötä sattuu lennos, lennolla, koska asetuksen 261 täytäntöönpano on hajautettu Israelvaltioihin on aika lailla kansallisilla parlamentilla myös mahdollisuuksia taata, että kansalliset järjestelmät ovat liittävän pelottinomaisia niin, ja noudatetaan tätä kansallisessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä ja annetaan riittävästi voimavaroja käyttöön. EU-toimielimet ehkä voisivat myös uudelleen miettiä oikeudellisia puitteita asetuksessa 261 ja tukea suosituksia, selvittää oikeuksia ja velvollisuuksia, luoda tasapainoa hallintorasitteessa ja kohentaa täytäntöpanoa. Edelleen täytyy tukea myös toimiston ulkopuolisia ratkaisukeinoja, esimerkiksi parempi mekanismi yksityisille valituksille, kannustima yrityksille noudattaa asetusta niin, että oikeu- voivat nauttia oikeuksistaan, mutta yksityisten valitusten rooli on vain täydentämässä julkista täytäntöpanoa, ei korvaamassa. Thank you very much indeed, Sarah. Kiitoksia kovasti, Sarah Drake. Kovin kiintoisaa. Tärkeä teemakin sitä paitsi. Hyvät naiset ja herrat, nyt avaan keskustelun. Nyt on oikea aika esittää kysymyksiä ja huomautuksia. Kuka haluaa esittää kysymyksiä, huomautuksia puhujalle? Nobody? Eikö kukaan? But first time, <laughs> second. Ensimmäinen, toinen, kolmas kerta. No niin, nyt on varmasti aika päättää. Ensimmäinen paneelimme. Kiitoksia kovasti varsinkin puhujille. Kiitokset teille kaikille. Minulla on nyt tärkeä ja kiva tieto nyt teille. Minä kutsuisin kaikki teidät, kaikki ne, jotka ovat läsnä tässä salissa, lounalle oikeusasiamiehen tarjoamana tämän rakennuksen brasseririntolassa kolmannessa kerroksessa, jos joku ei löydä perille, niin Peti tai juurivaliokunnan henkilöstö auttaa teitä tämän rakennuksen ravintolassa toisessa kerroksessa. Ei kun 12.30 alkaen, eli 35 minuutin päästä, kolmannessa kerroksessa 14.30 jatkamme sitten täällä. Eli maittavaa lounasta. Bon appétit kaikille. 14.30 jatketaan täällä.